Niin, hyvät kollegat, olemme valmiita aloittamaan. Olen onneton siitä, että kollegani eivät ole paikalla, mutta kaikki tärkein, tärkeimmät henkilökoordinaattorit ja varsinkin herra Harbor, Gebhardt, tärkeimmät ihmiset ovat paikalla, Rotovitskin on paikalla, komissiokin on täällä. Voimme aloittaa. Koska kyse on nyt Tsekin puheenjohtajakaudesta haluaisin nyt puhua tsekkiä vähän vaihtelun vuoksi. Haluaisin esitellä teille ministeri Martin Rziman. Hän on teollisuus- ja kauppaministeri. Hän oli aikaisemmin myös liikenneministeri. Haluaisin esitellä myös teille herra Jajekin. Hän edustaa pysyvää edustustoa ja hän on myös meidän yhteyshenkilömme näissä asioissa, jotka liittyvät meidän valiokuntamme toimintaan. Rova Glopleva on myös pysyvästä edustossa paikalla. Minun mielestäni meidän pitäisi aloittaa toteamalla, kuuntelemaan ministeriä, mutta koska meillä oikeastaan on vain kolme ja puoli kuukautta aikaa keskustella kaikista mietinnöistä, meidän täytyy panna asiat tärkeysjärjestykseen. Meidän täytyy keskittyä niihin asioihin, joissa neuvottelut voidaan saattaa päätökseen. Olen keskustellut tänään aikaisemmin jo ministerin kanssa. Keskustelimme mahdollisuuksista, järjestelyistä työssämme, mitä voitaisiin saada aikaan valiokunnassakin Niinpä aloitan antamalla puheenvuoron ministerille, olkaa hyvä. No niin, rouva puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa toteamalla, että olen iloinen, että voin kertoa teille puheenjohtajavaltio Tsekin tasavallan painopistealueista sisämarkkina- ja kuluttajasuoja Me haluaisimme jatkaa siitä, mihin edellinen puheenjohtajavaltio jäi. Yhteistyö Ranskan, Ruotsin ja Tsekin tasavallan kesken on ollut erittäin hyvä tähän asti. Me olemme päässeet yksimielisyyteen yhteisestä painopistealueista puolentoista vuoden aikana ja myös meidän omista painopistealueistamme omalla kaudellamme. Me haluaisimme harjoittaa hyvää yhteistyötä neuvostoon ja parlamentin keskenkin. Toisin sanoen, noudatamme mahdollisimman tehokkaasti myös yhteispäätösmenettelyä. Me olemme tietoisia siitä, parlamentin toimikausi on päättymässä. Siksi meidän tehtävämme on käydä keskusteluja tähdellisistä aiheista, vaikka aikaa onkin kortilla. Meidän täytyy olla hyvin tehokkaita ja käyttää tehokkaasti käytettävissä oleva aika. Se on ainoa keino saada aikaan edistystä. Muinotevaltio Tsekin tasavallan painopistealueet voitaisiin esittää kolmena eenä, ekonomia, energia ja Eurooppa ja maailma. Näin pääministeri Topolanek esitteli ohjelmamme myös täysistuntoviikolla. Me olemme esittäneet iskulauseeksi Eurooppa ilman rajoja. Minä olen vakuuttunut siitä, että teidän valiokuntanne kanssa voimme poistaa myös vielä jäljellä olevat esteet. Puheenjohtajavaltio Tsekin tasavalta on joutunut tehtävään hyvin vaikeina aikoina. Meidän vaikeana tehtävänämme on teidän rinnallanne selviytyä talous- ja rahoitusvaikeuksista, joita on jäsenvaltiossa, mutta ei pelkästään niissä, vaan myös koko maailmassa. Viime joulukuussa jäsenvaltiot pääsivät yksimielisyyteen jäsenvaltioiden elvytysohjelmasta, joka sisältää monia toimenpiteitä. Muun muassa se, että nopeutetaan varojen saantia rakennerahastoista tai nopeutetaan yksinkertaistetaan pk-yritysten rahoittamista investointipankin avulla. Tämäkin liittyy siihen, että voisimme täytäntöönpanna PK-yritysasetusta. Meidän täytyy miettiä keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita ja politiikkaa. Kun ajattelen teidän valiokuntanne työsarkaa, siis sisämarkkina- ja kuluttajansuoja-asioita ja hallinnollisen taakan leikkaamista, niin meidän täytyy toimia yhdessä. Minä olen vakuuttunut siitä, että yksi ennakkoehdoista saada aikaan menestystä ja selviytyä talouskriisistä edellyt on hyvin toimivat sisämarkkinat. Mielestäni tämä on virstan pylväs Euroopan yhdentymisessä ollut tähän mennessä. Siksi puheenjohtajavaltio Tsekki edellyttää, että sisämarkkinan periaatteita noudatetaan täysimittaisesti, noudatetaan sääntöjä, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet perussopimuksissakin. Perussopimuksiin on pitäydyttävä ei pelkästään hyvinä aikoina, vaan ennen kaikkea huonoina aikoina. Rajaton Eurooppa ei tietenkään ole Eurooppa ilman määräyksiä tai sääntöjä. Siksi me tuemme tervettä kilpailuympäristöä. Haluamme samat säännöt kaikille. Rajaton Eurooppa enemmän kuin koskaan aikaisemmin on ennakkoehtona kilpailukykyiselle taloudelle, varsinkin maailman mittakaavassa. Euroopan unioni perustuu siihen, että meillä on yhteiset arvot. Kaikkein tärkein arvo on totta kai ajatusvapaudesta. Totta kai vapauteen liittyy myös taloudellinen ulottuvuus, nimittäin markkinoiden vapaus, niin että voi harjoittaa kilpailua muiden toimijoiden kanssa, tai että että voi valita pelikentän, missä haluaa pelata. Puheenjohtajavaltio Tsekki haluaa korostaa sisämarkkinoiden merkitystä. Nyt tärkeimpänä sijalla on palveluiden vapaa liikkuvuus. Siksi haluamme korostaa tarvetta siirtää kansallisen lainsäädäntöön palveludirektiivi pikaisesti ja yhdenmukaisesti. Meidän vakaumuksenamme on, että koska jo hyväksyimme pari viikkoa sitten hallitusten puolella nämä päätökset, se on kai toimitettu myös parlamentille, niin voin kertoa, että meidän maamme on kai ensimmäisenä siirtänyt tämän kansallisen lainsäädäntöön. Ja voin vain kertoa, että eipä ollut helppoa. Kansallisen lainsäädäntöön siirtäminen säädöksineen sisältää useita säädöksiä ja määräyksiä monilta aloilta, jos me haluamme palveludirektiivin mukaiset määräajat täyttää, meidän täytyy alkaa toiminta jo nyt myös Euroopan tasolla. Palveluiden vapaasta liikkuvuudesta voi sanoa, että se on erittäin lähellä meidän sydäntämme. Kahden viikon päästä me olemme järjestämässä konferenssin palveluista sisämarkkinoilla. Meidän ilonamme on kutsua myös valiokunnasta useita jäseniä konferenssiin. Sisämarkkinoiden esteenä olevat kysymykset ovat keskustelun mukana myös korkeatason ryhmässä maaliskuussa. Siellä on konferenssi, jonka otsikkona on laajentuminen viisi vuotta myöhemmin. Pääministeri Topolanek ja komission puheenjohtaja Barroso ja komission jäsen Almunia ovat myös mukana. Meidän täytyy taata se, että kaikki unionissa hyötyvät laajentumisesta. Seuraavaksi tavaroiden vapaa liikkuvuus. Euroopan neuvoston puolesta minä haluaisin kiittää teidän valiokuntaanne, sen esittelijöitä ja kaikkia tykyä auttaneita siitä erinomaisesta työstä, mitä he ovat tehneet, kun olemme keskustelleet puolustuspaketista. Ensimmäisen käsittelyn sopimusta voidaan pitää hyvin merkittävänä menestyksenä ja askelena eteenpäin. Puheenjohtajavaltio Tsekki jatkaa ponnistelujaan että voimme taata pääsyn markkinoille tuottajien täytyy pystyä nauttimaan yksinkertaisemmista säännöistä. Keskustelemme myös lainsäädännöstä, joka liittyy rakennustuotteisiin, kosmetiikkaan ja torjunta-ainelaitteisiin. Me voimme näin hallinnollista taakkaa leikata pk-yrityksiltä, taata vapaa liikkuvuus rakennustuotteille – unionissa. Moottoriajoneuvoasetuskin lisää eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukykyä, kun lainsäädäntöä yksinkertaistetaan. Voinotevaltio Tsekki haluaa niin ikään yksinkertaistaa yritysten sääntöjä. Siis paremman sääntelyn nimissä me haluamme ennen kaikkea vähentää hallinnollista taakkaa. Onhan meillä ollut jo pitkään velvollisuutta leikata virkavaltaisuutta, josta yritykset kärsivät eurooppalaisen lainsäädännön vuoksi. 20, 2012 mennessä meidän pitäisi 25 prosentilla leikata tätä taakkaa. Meillä on paljon kokemusta siitä Tsekin tasavallassa. Me ryhtyimme virkavalaisuutta poistamaan merkittävästi jo 2010 mennessä Voin kertoa omasta kokemuksestani, että tämä oli tiukin paikka, joka minulla koskaan on ollut. Kyse on paljon yksityiskohdista, kärsivällisyydestä, sitoutumisesta. Se on työ, jolla ei irtopisteitä kerätä politiikassa, koska se on aika näkymätöntä työtä. Se on myös työ, jossa ei menesty ilman, että tekee työtä johdonmukaisesti pitkällä aikavälillä. Ei pelkästään silloin tällöin. Siksi etu sijalla meidän kaudellamme on auttaa vähentämään hallinnollista rasitetta. Se ei ole pelkästään meidän tehtävämme, vaan se koskee kaikkia puheenjohtajakausia. Muuten nimittäin me emme koskaan pysty vähentämään hallinnollisia rasitteita. Varsinkin näinä aikoina, kun taloudessa on myllerrystä, hallinnollisen rasituksen vähentäminen on tärkeämpää kuin koskaan, varsinkin pk-yritysten kannalta. Hallinnolliset kulut ovat nimittäin merkittävä osa niiden yleisistä kustannuksista – On välttämätöntä, että me keskitymme ei pelkästään jo voimassa olevaan lainsäädäntöön, kun haluamme vähentää hallinnollista rasitusta, vaan meidän täytyy miettiä myös tätä, kun me hyväksymme uutta lainsäädäntöä. Meidän täytyy korostaa sitä, että hallinnollista rasitusta arvioitaisiin jatkuvasti, kun komissiolta tulee uusia esityksiä. Ja sitten pk-yrityksistä, kun ajatellaan seuraavia seuraava kuutta kuukautta, me haluamme ennen kaikkea keskittyä erityiskysymyksiin, joka liittyy toimintasuunnitelmaan lainsäädännössä. Me toivomme saavuttavamme paljon edistystä, myös yksityisen Eurooppa-yhtiön kohdalla. Me haluamme saada siinä aikaan edistystä myös myöhästyneiden maksujen säädöksessä haluamme päästä eteenpäin. sen komissio joka helmikuussa julkaisee. Jos ajatellaan nykyistä tilannetta, se on tärkeää, että pk on myös käytettävissä voimavaroja, jotta ne voisivat saada eh, eh, etuisuusluottoja ja takuita niin, etteivät joudu investointeja leikkaamaan, varsinkin kun ajatellaan investointia innovaatioihin. Ja nyt seuraavaksi haluaisin puhua yrityksistä ja yrittäjistä. Totta kai ovat kuitenkin tässä tärkeässä asemassa. Kuten Prahassa todettiin, niin on todella tärkeää ajatella, että että yrittäjät ovat todellisia sankareita, olen samaa mieltä siitä, mutta yrittäjät eivät voi toimia ilman kuluttajia. Ja on hyvin tärkeää, että kuluttajat luottavat siihen, kuinka äh, äh, yhtenäismarkkinat Euroopassa toimivat. Sitten aion puhua hiukan direktiiviehdotuksesta, mitä tulee kuluttajien oikeuksiin. Ja tämä ehdotus pyrkii useisiin tärkeisiin tavoitteisiin. Pyritään poistamaan sellaiset esteet, joita pk-yrityksillä on. Pyritään yksinkertaistamaan lainsäädäntöä ja päivittämään kehittyvien markkinoiden sääntöjä ja näin poispäin. Meistä on aivan ilmeistä, että nyt edelleen pyrimme työskentelemään näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja olen jo kokoontunut useita kertoja komissaario Kunevan kanssa näistä asioista puhuakseni, mutta meidän täytyy olla tietysti realista ja emme voi tietenkään näistä edistysaskelista huolimatta ajatella, että voimme hyväksyä tämän ehdotuksen meidän puheenjohtajakaudellamme vaan tarvitaan lisää aikaa. On otettava huomioon, että tämä ehdotus on nyt neuvoston ja parlamentin ollut neuvoston ja parlamentin käsittelystä vain kolmen kuukauden ajan, ja tässä tarvitaan lisää vielä mietintää sen osalta, kuinka kuluttajien oikeuksia voidaan suojella ja kuinka tätä alaa voidaan säädellä. Kysymys on tietysti harmonisoinnista ja senpä takia äh, jäsenvaltiot eivät voi hyväksyä tätä suoralta kädeltä, koska pelätään protektionismia, mutta emme myöskään voi ajatella, että tämä direktiivi, että tämä direktiivi äh, että se menisi liian pitkälle, koska jotkut jäsenvaltiot taas puoltavat sitä kovasti. Ähm, kansalliset kannat varmastikin nyt tuovat tähän tiettyjä ongelmia. Toisaalta taas on sitten tarpeen ottaa huomioon, että kysymys on hyvin myönteisestä ehdotuksesta ja erityisesti kun ajatellaan juuri sisämarkkinoiden, yhtenäismarkkinoiden toiminnan esteiden poistamiselta ja toisaalta taas yritysten ja kuluttajien aseman parantamisesta, niin se tuo paljon myönteistä ja on hyvin tärkeää myöskin luottaa siihen, että kaikki haluavat todella päästä lopulliseen hyvään sopimukseen tässä asiassa. Tällä hetkellä tietysti mietimme myöskin sitä, kuinka voisimme lähteä keskustelemaan ministeritasolla neuvostossa kilpailukyvystä. Ja haluaisimme, että pohjalla olisi todella hyvä perusta näille keskusteluille. Laadun lisäksi lainsäädännössä. On hyvin tärkeää, että luodaan sellaiset toimivat sisämarkkinat, jotka todella ovat kuluttajien palveluksessa ja että heidän oikeuksiensa noudatetaan kunnolla. Tällä hetkellä erityisesti kiinnitämme huomiota korvauskysymyksiin, mitä tulee kuluttajien joukkokanne korvausvaatimuksiin. Viime vuonna ehdotettiin näistä äh, asioista vihreä kirja ja nyt sitten äh, kuulemiskierros on myöskin ollut vireillä ja nyt juuri tällä hetkellä äh, on olemassa joitakin epäilyksiä tämän yksittäisen eurooppalaisen järjestelmän puolesta, mitä tulee näihin hyvityksiin ja korvausvaateisiin ähm, Kysymys on sellaisesta instrumentista, jolla pyritään ratkaisemaan riitoja. Mutta no, odotamme nyt kuitenkin, että tämä kuulemiskierros päättyisi, jotta voisimme sitten edetä aina seuraaviin asteisiin ja että mm, sitten kilpailukykyneuvosto toukokuussa voisi tätä asiaa käsitellä. Tsekki myöskin odottaa toista raporttia äh, kuluttajamarkkinoiden tilanteesta ja me haluamme tietysti valvoa sisämarkkinoiden toimintaa kuluttajien sekä yrittäjien näkökulmasta. Sitten haluaisin hiukan kertoa ähm, lainsäädäntöehdotuksista, jotka myöskin äh, vaikuttavat, äh, vaikuttavat teidän valiokuntani, erityisesti televiestintä. Televiestinnän saralla, kuten jo komis, ITRI-valiokunnassa on todettu, niin aiomme lähteä nyt tutkimaan tätä niin sanottua televiestintäpakettia, ja tästä on jo keskusteltukin Ranskan puheenjohtajuuskaudella. Ja, ja silloin oltiin hyvin kunnianhimoisia, mutta kuitenkin viime vuonna ministerineuvosto yksimielisesti hyväksyi lopullisen version, josta äh, neuvostossa oli siis neuvoteltu. Ja tuolloin oli olemassa äh, tiettyjä konflikteja äh, komission ja parlamentin ähm, kantojen ja neuvoston kantojen väsillä. Se ei ollut ollenkaan helppoa, vaan tämä oli varsin vaikea aihe piiri. Kuitenkin ähm, meidän tunnelhimoinen tavoitteemme oli, että hyväksyttäisiin todella tämä paketti ainakin viimeistään äh, ministerineuvostossa. Ja äh, nyt äh, jotenkin kuukausien päästä tähän sopimukseen sitten päästiin. Tämä paketti hyödyttää kaikkia, se on kaikkien edun mukainen olemme pyrkineet siihen, että kaikkia osapuolia voitaisiin vahvistaa, jotta päästäisiin todelliseen kompromissiin. Toisin sanoen, joidenkin täytyy hiukan antaa periksi omista kannoistaan näissä nykyisissä olosuhteissa. Hyvin tärkeä osa tuota pakettia ovat ne oikeudet, joita kansalaisilla – on ähm, erityisesti viestinnän saralla. Neuvosto ja parlamentti ovat aika lähellä kannoissaan tältä osin kuitenkin tällä hetkellä, kun otetaan huomioon koko televiestintäpaketti, niin tilanne on kuitenkin hiukkasen monimutkaisempi. Sitten viimeinen tavoite, ehkäpä toinen ehdotus, josta haluaisin teille puhua televiestinnän saralla, on asetus verkkovierailupalveluista. Kuten Tsekin tasavalta, sehän on nyt puheenjohtaja maana Euroopan unionissa, niin, tai puhutaan nyt vain Tsekin tasavallasta, koska me todella olemme halunneet saada sellaisen asetuksen, joka pätisi verkkovierailuihin ja yhdessä Espanjan kanssa olemme tehneet useita huomioita tästä aiheesta ja ottaneet huomioon useita ongelmia, mutta Tsekin tasavallassa nyt kun olemme sitten neuvoston puheenjohtajamaa, niin tietysti pyrimme viemään tätä asiaa eteenpäin ja että todellakin päästäisiin sellaisen sopimukseen, jonka kautta jotta lähentäisimme komission, lähentyisimme komission kantoja ja parlamentin näkökantoja myöskin. Uskon, että tämä sopimus olisi varmasti mahdollinen ehkäpä jo ensimmäisessä käsittelyssä kesäkuussa toisin sanoen. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, tässä suurin piirtein kaikki se, mitä halusin esitellä teille, mitä tulee yhtenäismarkkinoiden toimintaan ja kuluttajan suojaan. Ja meidän puheenjohtajakautemme yhtenä prioriteettina on juuri tämä Sara. Mehän emme ole aloittaneet missään helpoissa merkeissä ja varmastikin monet talousongelmat viitoittavat meidän puheenjohtajakauttamme. Ja varmastikin myöskin Euroopan parlamentin mandaatti, sen vaikutukset ovat myöskin huomattavia. Uskon, että voimme pyrkiä konsensukseen ja että lopuksi todella voimme todeta, että olemme päässeet eteenpäin ja että olemme päässeet niihin tavoitteisiin, jotka olemme itsellemme asettaneet. Kiitokset kaikille. Eh, oceňuji velice, že jste zdůraznil obě stránky vnitřního trhu, to znamená jak... Kiitoksia siitä, että mainitsitte molemmat osat sisämarkkinoista, siis sekä yrittäjät että kuluttajat. Jotkut hallitukset oikeastaan arvioivat kuluttajien osuuden ja kuluttajan suojan merkitykseen. Minä haluaisin nyt tässä tähdentää, että Tsekki on pystynyt täydentämään ja täytäntöönpanemaan palveludirektiivejä. Siksi Tsekin tasavalta on erittäin hyvässä jamassa, kun ajatellaan näiden töiden koordinaatiota muiden maiden kanssa. No niin, ne, jotka täällä vielä ensi vuonna istuvat, niin pystyvät arvioimaan täytäntöönpanoa palveludirektiivin osalta. Pyytäisin ministeri, että mietitte kuluttajapäivää 16. maaliskuuta täällä Brysselissä. Komission jäsen Kuneva ja meidän puheenjohtajamme Katsi ovat myös tuolla paikalla. Haluaisin esittää teille virallisen kutsun tai teidän edustajallenne ministeriöstänne. Tämä on nimittäin erittäin tärkeä päivä, jolloin haluamme käsitellä kuluttajien asioita. Te korostitte, miten tärkeää on, että jäsenvaltiot todellakin pitäytyvät omiin sitoumuksiinsa tavaroissa ja tavaroiden tuomisessa markkinoille. Valiokunta on halunnut nostaa standardeja. Ajatellaan huonolaatuisia asialaisia tuotteita, siinä me olemme toimineet, mutta siihen palataan myöhemmin. No niin, no, nyt pyytäisin, että koordinaattorit puhuisivat poliittisten ryhmien puolesta, kommentoivat puheenjohtajavaltio Tsekin Euroopista alueita. Malcolm Harbour ensimmäisenä. Oh, thank you very much, Susanna. Kiitoksia oikein paljon, Susanna. Ja haluaisin heti toivottaa tervetulleeksi ministerin oikein lämpimästi ja haluaisin ö, sanoa, että hänen kollegansa Anna Roitova on siis minun ö, puhe, minun ryhmässäni. Olemme iloisia, että hän johtaa puhetta tänään, vaikka on tietenkin ikävää, että puheenjohtaja McCarthy ei ole paikalla tänään. Tässä valiokunnassa me haluamme, olemme sitä mieltä, että me olemme jo palauttaneet luottamuksen mm, sisämarkkinoinnin haluaa sen tehdä, mutta tietenkin sitä täytyy vielä vahvistaa. No, kuten Susanna sanoi, äh, on hyvä, että sisämarkkinoita ja kuluttajan oikeuksia lähennämme toisemme, koska haluamme kuluttajia, jotka tietävät asioista, jotka voivat hyödyntää sisämarkkinoita. Ja meillä on mielenkiintoisia projekteja tähän liittyen, jotka mainitsitte. Tässä yhteydessä minun mielestäni olisi mielenkiintoista kuulla hiukan lisää siitä, mitä haluatte tehdä kuluttajan suojakysymyksissä. Me keskustelimme siitä tämä aamuna ja tämä valiokunnan mielipide on se, että me emme pysty viemään loppuun ensimmäistä käsittelyä teidän puheenjohtajuuskautenne aikana, mutta pystymme edistymään huomattavasti yrityksessämme tutkia joitakin tärkeitä strategisia kysymyksiä tähän liittyen, joka sitten varmasti mahdollistaa seuraavalle parlamentille, seuraavalle puheenjohtajakaudelle päästä eteenpäin tässä kysymyksessä. Sitten haluaisin ottaa esille televiestintäpaketin, jonka mainitsitte. olen esittelijänä tärkeässä televiestintäpaketin osassa ja olen myöskin koordinaattori. Ehkä olitte hiukan... Ähm, liian huolestunut. Me olemme parlamentin ihan selvillä siitä, että haluamme saada aikaan yhteisymmärryksen teidän puheenjohtajakautenne aikana. Lähetimme viime perjantaina teille listan niistä asioista, joista meidän täytyy käsitellä, millaisia kompromisseja haluamme tehdä ja myöskin aikataulun. Ja olin hiukan nyt huolestunut, kun kuulin, että se hyväksyttäisiin kesäkuussa. Meidän päätöksemme tai ajatuksemme oli, että siitä äänestettäisiin huhtikuussa. Toivottavasti toisen käsittelyn saamme sen päätöksen. Emme halua, että jätätte sen kesäkuuhun. Emme missään tapauksessa. Tämä tietenkin vaatii suuria ponnisteluja meiltä kummaltakin. Siksi teidän televiestintää neuvostonne 17. maaliskuuta on erittäin tärkeä. Ja haluaisin vielä korostaa sitä, mitä te sanoitte. On erittäin tärkeää se, että kutsutte täältä parlamentissa esittelijät ja varjoesittelijät tuohon kokoukseen, koska sitten voimme selvittää joitakin tärkeitä kysymyksiä, jotka ovat vielä epäselviä. Toivottavasti siihen mennessä olemme tehneet vielä paljon työntä. Tämä viesti teille, jos te olette sitä mieltä, että meidän pitäisi saada aikaan yhteisymmärryks huhtikuun toisella puoliskolla, niin sitten meidän täytyy tehdä kaikkemme ja olemme tämän puolella, mutta meidän täytyy tehdä yhteistyötä tässä asiassa. Mitä tulee verkkavuoroiluun, niin monet meistä ovat epäileväisiä liian tiukan ja väliin puuttuvan lainsäädännön suhteen markkinoilla, jotka kuitenkin vielä kehittyvät hyvin paljon. Hinnat ovat muuttumassa ja ne tulevat vaikuttamaan myös toisille markkinoille. Me olemme tukeneet komissiota siinä, että kilpailu lisääntyisi, mutta nyt ilmeisesti komissio yrittää pitkällä tähtäimellä valvoa näitä markkinoita. Kuten sanoin aikaisemmin, me emme halua, että ähm, mobiiliviestinnästä tulee uusi maatalouspolitiikka, jossa komissio määrittelee hinnat erilaisille mobiili puhelupalveluille. Jos se on jo tekstiviesteille ja eh, verkkovierailulle sen määritellyt, niin tässä on useampi kategoria, jossa markkinat eivät toimi tehokkaasti. Että meidän täytyy pohtia tätä eikä niinkään vain heti allekirjoittaa sitä. Ehkä me varmasti sovimme tärkeistä toimenpiteistä liittyen avoimuuteen, jotka ovat tarpeellisia. Me saatamme eh, myöskin tehdä esityksiä tukkuhintojen katosta, mutta äh, no, päätän puheenvuoroni tähän, koska muut kollegat aikovat puhua palveludirektiivistä ja muusta, mutta olemme iloisia äh, kunnianhimoisista tavoitteistanne ja teemme mielellämme yhteistyötä. Meillä on vain vähän aikaa, mutta varmasti saamme äh, jotain aikaiseksi. Kiitoksia. Evelyn Gebhardt, sosiaalidemokraattisen ryhmän puolesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että löysitte aikaa. Voidaanko ne tulla tänne meidän luoksemme ja kertoa meille hiukan prioriteeteistanne sisämarkkinakysymyksissä ja kuluttajan suojassa. Ja menneisyys on osoittanut, että on aivan oikein ja tärkeää, että keskustelemme keskenänne. Palveludirektiivi on osoittanut, että yhteistyön kautta ei vain parlamentin sisällä, vaan myös ministerineuvoston kanssa voidaan päästä järkevään ratkaisuun. Löysimme hyvän ratkaisun, joka asetti etusijalle ei vain talouden, vaan myöskin työntekijöiden oikeudet, ja tämä on tärkeää. Nyt haluaisin ottaa esiin erään periaatteellisen kysymyksen, joka kovasti huolestuttaa minua, erityisesti sen jälkeen, kun luin Klausin artikkelin eräässä suuressa saksalaisessa lehdessä, jossa oli kyse työntekijöiden työsuojan arvosta ja kuinka se on esteenä sisämarkkinoilla. Tämä kyllä hiukan kauhistutti minua. Halusin tietää teiltä, mitä mieltä te olette. Onko tämä todellakin teidän kantanne neuvoston puheenjohtajana? Koska te sanoitte monia hyviä asioita. Te haluatte Eurooppaa ilman esteitä. Sitä minäkin haluan. Te haluatte vapaata palvelujen liikkuvuutta. Sitä minäkin haluan. Te haluatte vapaata tavaroiden liikkuvuutta. Sitä minäkin haluan. Te haluatte hienon suuren, eh, hienot suuret eurooppalaiset sisämarkkinat, sitä minäkin haluan, joten meillä ei ole minkäänlaisia eroavaisuuksia tavoitteidemme suhteen, joten tämä on erittäin hyvä asia. Mutta eh, kun sitten määritellään eh, se, mikä näiden kauniiden lauseiden takana on, niin pelkään pahoin, että siellä välillemme syntyy suuri kuilu. Minä vaikuttaa siltä, että me haluamme luoda yhteiset markkinat, jossa sosiaalisilla kuluttajansuoja- ja ympäristöoikeuksilla on tärkeä arvoasema, kun taas te ilmeisesti haluatte luoda sisämarkkinoita, jossa markkinat itse päättävät kaikesta. Ja tätä minä en voi tukea. Me sosiaalidemokraatit emme voi sitä tukea. Ja talous- ja rahoituskriisi osoitti meille, minne olemme päätymässä, jos tätä tietä kuljemme, joten meidän täytyy tässä nyt vähän pohtia, mihin suuntaan oikein haluamme mennä, ja minusta vaikuttaa, että me ehkä haluamme mennä aivan samaan suuntaan. Toinen asia, josta halusin puhua, on kuluttajansuoja. Me keskustelimme siitä tänä aamuna täällä valiokunnassa, ja Tästä keskustellaan myös kiivaasti ministerineuvostossa siitä nimittäin, että haluammeko täysharmonisointia vai emme. Ja minä sanon, että minä haluan, että kunnioitetaan sitä, mitä sopimuksissa lukee. Ja olen nyt löytänyt sen sopimuksen kohdan, mitä EU-sopimuksessa sitten oikein lukee. Artiklassa 153 e, e, en lue sitä täysin, koska se on hyvin pitkä, mutta viides kappale on tärkein ja siinä sanotaan, että kappaleessa neljä määritellyt toimenpiteet eivät estä jäsenvaltioita asettamasta korkeampia turvatoimenpiteitä. Mm, nämä toimenpiteet on ilmoitettava komissiolle. Eli minä en halua, että täysharmonisoinnilla väärässä kohtaa sitten äh, syntyy sellainen tilanne, että jos jossain jäsenvaltiossa on korkeampi kuluttajan suojataso, niin sitä on alennettava eurooppalaisen lainsäädännön takia. Minä haluan, että eurooppalainen politiikka tuo lisäarvoa kuluttajille. Eli jos kannatatte eh, täysharmonisointia ja sanotte, että hyvä on, otamme sen korkeimman suojan tason, joka jäsenvaltioissa on, eh, niin sitten kannatan sitä. Mutta jos sitten sanotte, että otamme jonkinlaisen Ähm, puolivälin tason, niin sitä minä en voi tukea, koska se tarkoittaa, että joissain jäsenvaltioissa kuluttajasuojan tasoa nostetaan, mutta toisissa jäsenvaltioissa sitä alennetaan. Tätä en voi hyväksyä. Ja meidän täytyy tästäkin vielä puhua. Ja kolmas ja viimeinen asia, koska en haluaisi liikaa äh, puhua äh, verkkovierailu. Tässä olen eri mieltä kollegani Malcolm Harbourin kanssa. Kun me puhuimme puhelinpalveluista, sanoimme, verkkovierailusta aivan selvästi, että sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti me varoitimme matkapuhelinoperaattoreita. Me sanoimme, että niiden täytyy liikkua, mitä tulee tekstiviesteihin ja dataviesteihin, mutta jos siellä ei tapahdu mitään, ei kilpailua synny ja tehdään jonkinlainen lume sopimus korkealla tasolla, mitä tulee hintoihin, rajat ylittävissä palveluissa, niin sitten me ryhdymme toimiin. Ja minusta tuntuu eh, siltä, että Euroopan parlamentin ja komission on nyt pidettävä kiinni siitä, mitä ne lupasivat Euroopan kansalaisille. Toivottavasti ministerineuvosto seuraa meitä tässä ja toteuttaa äh, tämän lupauksen, koska me emme voi hyväksyä sitä, että ne henkilöt, joilla on vähemmän varaa, jäävät tällaisten yleisten palvelujen ulkopuolelle, koska ne ovat liian kalliita. Meidän on tehtävä jotain, me tarvitsemme sääntöjä, se on aivan selvää. Tässä näemme, että markkinat eivät pysty sääntelemään tätä itse. Päinvastoin on olemassa monopoleja, joita ei voida hyväksyä, ja meidän on tehtävä jotain ja nyt minun on pyydettävä anteeksi, varoitin jo tästä, minun on lähdettävä junalla. Sovin tapaamista Pariisissa jo kuukausia sitten. En tiennyt, että tulette tänne tänään silloin, muuten en olisi tätä tapaamista tehnyt. Voidakseni keskustella paremmin kanssani, mutta minun on nyt valitettavasti lähdettävä täältä salista, eikä se tarkoita sitä, etten haluaisi kuunnella vastaustanne, mutta avustajani ovat täällä salissa ja he tulevat kirjaamaan vastauksenne ylös. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia. Nyt haluaisin kertoa ministerille, että tänään olemme sopineet, että komissio lähettää valiokunnalle yksityiskohtaisemman erittelyn kuluttajaoikeuksista. Sitten seuraavaksi pyytäisin, että rouva Furtu puhuu Allen puolesta. Kiitoksia. Ensiksi haluaisin kiittää ministeriä teitä siitä, että tulitte tänne meitä tapaamaan, koska tehän nyt varsin vaikealla, hankalalla hetkellä aloitatte puheenjohtajakautenne ja tämä osoittaa, että olette sitoutunut. Me liberaalidemokraatteina olemme kovasti arvostaneet sitä, mitä olette todenneet hallinnollisista taakoista ja siitä, että niitä pitäisi pyrkiä vähentämään me emme vuolla myöskään liiallista jäykkyyttä ja varmastikin seuraamme teitä joissakin kysymyksissä, jotka ovat luonteeltaan avoimempia ja liberaalimpia luonteelta, mutta haluaisin kysyä teiltä, missä olemme nyt kun puhutaan rakennustuotteista Täällä myöskin esittelijä on läsnä ja hän varmasti haluaa käsitellä tätä asiaa vielä syvällisemmin, mutta tämän haluan ottaa, haluan ottaa tämän asian esille ja haluan kiittää vielä teitä puheestanne. Děkuji a já bych si ještě dovolila z pozice předsedající. Kiitoksia. Minä haluaisin lisätä puheenjohtajana jotain ja kysyisin, oletteko valmis tekemään yhteistyötä myös CE-merkinnän parissa, Euroopan unionin merkinnän parissa. Olemme jo käyneet keskusteluja tästä. Me olemme luopuneet CEE plussasta, mutta meidän pitäisi CEE-merkkiä vahvistaa. Afrikassa oli nyt tuotteita, joilla oli tällainen merkintä, vaikka siellä ei ollut minkäänlaista näyttöä alkuperästä. Usean otteeseen Euroopan komissiota olen kysynyt, mikä tilanne on. Kyse on järjestelmä, jolla halutaan suojella tuotteita. Ei tietenkään mitään suojamerkkiä voida ajatella. Näin voimme päättää kysymyskierroksena. Pyytäisin, että ministeri vastaisi kommentteihin, joita koordinaattorit esittivät. Sitten tulee muita kysymyksiä. Kiitoksia. Yritän nyt vastata näihin minulle esitettyihin kysymyksiin. On todella valitettavaa, että Rova Gebhardin täytyi lähteä, koska tässä on paljon keskusteltavaa, kuten on jo käynyt ilmi. Mitä tulee herra Harbourin, niin jotkut askeleet äh, kuluttajan suojan tiellä tässä hyvin laajassa kysymyksessä, äh, niin äh, meidän puheenjohtajakautemme pyrkii todella edistämään tätä kaikkea erityisesti neuvoston työryhmän puitteissa. Tämä ei varmastikaan ole helppoa, mutta haluamme kuitenkin luoda hyvän pohjan puheenjohtajakaudelle, joka tulee, puheenjohtajamaalle, joka tulee meidän jälkeen, siis Ruotsille tässä asiassa. Ja tämä on todella monimutkainen, suuri aihealue, ja kuten tuossa puheessanne sanoitte, niin on selvää, että Ranska puheenjohtajakaudellaan Ähm, oli, teki, teni, teki varmasti kaikkein eniten aloitteita äh, ja äh, jo aloitti neuvotteluiden ensimmäisen kierroksen ja onnistui jo saamaan 12 artiklassa Äh, hyväksynnän 50 artiklasta niin, että nyt voitte tästä päätellä, että tämä ei ole kovin realistista meidän puoleltamme odottaa, että näissä muissakin artikloissa pääsisimme työn loppuun Tsekin puheenjohtajuuskaudella. Ja erityisesti meidän täytyy ottaa huomioon se, että äh, me, tarvitsemme siis enemmän aikaa viime viikolla. Meillä oli yksi kokous tulevalla viikolla myöskin toinen kokous ja tietysti tätä tuota, eri osapuolten intressit ja se on tietysti kaikkien etujen mukaista, että tämä asia etenisi mahdollisimman nopeasti, mutta nyt todella haluamme olla kuitenkin realisteja. Ja loppujen lopuksi se, mitä Rova Gebhardt sanoi mahdollisuuksista, että siitä mahdollisuudesta, että päästäisiin täydelliseen harmonisointiin niin ei se varmasti estä sitä, että jäsenvaltiot voisivat omalla, tahollaan, omalla tasollaan päästä pienemmälle suojelun tasolle. Joka tapauksessa keskustelu on varmasti varsin polemista ja vilkasta. On selvää, että me haluamme ainakin tietyn, tietyn minimiharmonisoinnin tähän asetukseen. Mitä tulee sitten taas televiestintäpakettiin, niin joo, herra Haber tässä sanoikin, että on tiettyä pessimismiä. No, minä en ole pessimisti, mitä tulee siihen osaan, joka liittyy tähän parlamenttivaliokuntaan, mutta haluan kuitenkin olla realisti sen osalta, mikä liittyy enemmänkin teollisuusvaliokuntaan, koska kuten jo tuossa sanottiinkin, on oltava tietoisia siitä, että ministerineuvosto Ranskan puheenjohtajuuskaudella viimeisessä kokouksessaan todella ponnisteli uskomattomalla tavalla. Oli valtavasti käytävä keskusteluja ja kokoontumisia ja äh, näin ollen piti päästä yksimielisyysäänestykseen ja hyvin yksinkertaisesta syystä, koska neuvostohan ei päättänyt yksimielisesti ja sen takia tässä tilanteessa onkin mahdollisuus, että että komissio vetäisi pois ehdotuksensa, mutta ei myöskään haluttu tätä yksimielisyyttä, siihen ei päästy. Ja näissä neuvotteluolosuhteissa meidän täytyy tietysti sitten lähteä tästä tahtotilasta, joka jäsenvaltiolla on, ja jota sitten tämän yksimielisen äänestyksen kautta sitten ministerineuvostossa saatiin. Ja äm, juuri tältä osin olen realisti, en niinkään pessimisti mitä sitten taas tulee neuvoston äänestyksen tai oikeastaan ministeriöiden äänestykseen kesäkuussa, niin tässä kokouksessa pöydällähän on tällainen virallinen hyväksyntä. Sitten mennään tähän verkkovierailu-kysymykseen. Olen täysin samaa mieltä, että emme halua, että tästä tulee seuraava yhteinen maatalouspolitiikka. Ja herra Harburin kommentit siltä osin, että Tsekin puheenjohtajamaana pitäisi nyt pyrkiä toimimaan terveellä järjellä. No kyllä, mutta kuitenkin olen myöskin sitä mieltä ja Tsekki myöskin on sitä mieltä, että tältä osin meidän kantamme on hyvin selvä, koska meidän täytyy olla tietoisia siitä, että Tsekki puheenjohtaja kaudellaan ei voi käyttää hyväkseen omaa asemansa viedäkseen eteenpäin jotakin tiettyjä kantoja. Ei voida pakottaa, ei voida painostaa oman kansallisen kannan eteenpäin viemiseksi, vaan on otettava huomioon, että on annettava tilaa myöskin sopimuksille, kompromisseille ja mitä tulee verkkovierailuihin, niin varmastikin tämä keskustelu jätetään niiden käsiin, jotka, joilla on parlamentaarinen päätäntövalta, siis parlamentti tai neuvosto. Ja jos meidän pitää nyt valita parlamentin tai komission ehdotuksen välillä, niin voin kertoa teille, että meillä on tiettyä mieltymystä komission suuntaan se ei sääntele niin kovin. Kuitenkin olemme valmiita tietysti myöskin toimimaan tässä välittäjänä, koska se on puheenjohtajamaan tehtävä. Haluan, uskon, että herra Harbour vastasin teille lähestulkoon kaikkiin kysymyksiin ja Rova Gebhardin kysymyksiin mielestäni varmastikin myös vastasin, enpä tiedä mitä sitten sanoa Václav Klausista äh, ja tästä kansainvälisen lehdistön artikkelista, mm, mutta äh, tässä keskustelussa tietysti puhutaan yleisellä tasolla. Tässä keskustelussa keskustelussa, joka nyt on hiukan ehkä vienyt kantoja ääripäihin. Tietysti kysymys on aina siitä, että toimitaan järkevästi ja kohtuullisesti ja mielestäni kuluttajan parempi suojelu on ihan oikeata ja järkevää toimintaa esimerkiksi syksyllä. Huomasin, että eräs intialainen yritys, jolla on yli tuhat työntekijää, niin, niin yhtäkään työntekijää ei voida irtisanoa ilman hallituksen kanssa tehtävää sopimusta. Jos äh, tätä ehtoa ei sitten täytetä, niin todellakin äh, tulee valtavasti ongelmia, lisäkuluja ja niin poispäin, niin poispäin. Äh, tämä on tämä ikuisuuskeskustelu ähm, ei kysymys ole siitä, pitääkö sääntöjä olla vai eikö ole. Kyllä sääntöjä pitää olla, siitä olemme varmasti samaa mieltä, mutta kysymys on varmastikin siitä, josko näiden sääntöjen pitää olla Euroopan tasolla, valtion tasolla, mitä pitää ja mitä voi säännellä, mikä on tarpeen. Ja juuri tässä verkkoverokysymys osoittaa varmasti tämän asian kaikkein selvimmin. Ja mitä sitten tulee mm, Rova Raittovan kysymykseen, niin uskon, että kysymys on sellaisesta aloitteesta, joka menee hyvään suuntaan, mutta tässä on yksi mutta. Tämä järjestelmä ja nämä säännöt on toteutettava sillä tavalla, että, että, että ei voida ää, Ähm, jättää huomioimatta tiettyjä seikkoja. On hyvin tärkeää, että uudet säännöt tulevat myöskin valvotuiksi. Tätä haluamme. Kiitoksia näistä perusteellisista vastauksista myös yhteiskunnan toiminnan säännön Rauha Plecinskana nyt seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa tänne meidän valiokuntaamme. Tämä puheenjohtajakausihan sattuu samaan aikaan kuin parlamentin kauden loppu. Edustaja Fortu ja kysyi näistä tuotteista, kun meillä on rajaton Eurooppa lisäisin tähän myös rakennusteollisuuden. Tämä äh, sektori on valiokuntamme kiinnostuksen kohteena ja me valmistelemme direktiiviä, jonka tarkoituksena on harmonisoida CE-merkinnän äh, säännöt äh, ja ehdot tuottajille ja maahantuojille. Me aiomme helpottaa lainsäädäntöä erityisesti pk-yrityksille ja siksi me valmistelemme useita konkreettisia toimenpiteitä tällä alalla. Kysymykseni on seuraava. Yrittääkö Tsekin puheenjohtajavaltio saada päätökseen neuvottelut sääntelystä rakennusalalla ensimmäisessä käsittelyssä tämän parlamentin kaudella vielä, eli toukokuun 2009 loppuun mennessä, mikä on äh, puheenjohtajavaltion kanta äh, rakennustuotteiden merkinnästä CE-merkinnällä ja kansallisilla merkinnöillä tämä asia on pitänyt meidät kiireisinä sen jälkeen, kun hyväksymme paketin näiden tuotteiden markkinoille pääsystä. Toinen kysymykseen liittyy kuluttajansuojaan. Minä kannatan kuluttajansuojajärjestöjä. Ja siksi nyt kun Tsekki on neuvoston puheenjohtaja, se tietää varsin hyvin, että uusien jäsenvaltioiden on vielä tehtävä paljon tällä alalla kirjaksen kiinni vanhat jäsenvaltiot. Ja tästä syntyvät kommenttini ainoastaan ö, rahoituksesi turvatut ja hyvin varustellut kuluttajasuojajärjestöt voivat tiedottaa kuluttajille ja pystyvät ratkaisemaan kuluttajien ongelmia ja riitoja. Mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä rahoitustuen lisäämiseksi kuluttajansuojajärjestöille? Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin vielä lisätä sen, että valiokunta on lykännyt äänestystä niin, että Kiovan ja Moskovan välilläkin on enemmän aikaa käsitellä tätä hyvin tärkeää direktiiviä. Siitä on keskusteltu myös täällä. Rova Hanslik seuraavasta kansanpuolueesta. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Panie ministrze, bardzo się cieszę e, z pana obecności. Kiitoksia ministeri, kiitoksia, että tulitte valiokuntaamme. Haluaisin mainita kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin mainitsit direkt, palveludirektiivin ja sen siirtämisen kansalliseen lainsäädäntöön. Se on keskeisessä asemassa, koska 2010 vuosi lähestyy. Ja joitakin maiden kohdalla määräaika mennä sama umpeen. Rouva puheenjohtaja mainitsi sekin tasavallassa on 40 säädöstä voimassa. Mikähän tilanne on muissa maissa? Miten te arvioitte tilannetta? Entäpä sähköiset menettely jäsenvaltioissa? Tiedämme, että komissio aikoo esittää yhtä järjestelmää, yhtä ohjelmaa. Miten te arvioitte järjestelmiä eri jäsenvaltioissa? Oletteko sitä mieltä, että siirtäminen kansalainsäädäntöön oikeaan suuntaan, onko riittävästi aikaa ensi vuoden alkuun mennessä? Sen haluaisin mainita ensimmäiseksi. Ja toiseksi, Haluaisin tietää, aiotteko puheenjohtajakautenne aikana miettiä, miten voitaisiin torjua petoksia ja piratismia. Entäpä tämän tyyppinen virasto, joka petoksia torjuisi, mitä mieltä olette siitä? Kiitoksia. Onko vielä lisäkysymyksiä, herra Rutevic? nam... Puhe, kiitos arvoisa ministeri. Tervetuloa tänne valiokuntaamme. Haluaisin esittää kysymyksen nykyisestä politiikasta, jota äh, Tsekillä puheenjohtajakaudellaan on me olemme nyt todistaneet hintojen nousua monilla osa-alueilla ja samanaikaisesti olemme myöskin joutuneet todistamaan huomattavia irtisanomisia ja sen takia voimme nähdä, että on tiettyjä poliittisia uhkia, mellakoita ja muita tämän tyyppisiä tämän tyyppistä levottomuutta. Ja sen takia haluaisinkin kysyä, mitä aiotte tehdä osana tätä kulut, kuluttajan suojapolitiikkaa, että vähennetään tällaisten uhkien vaaraa. Ne eivät ole miellyttäviä ilmeitä ollenkaan ja ne myöskin iskevät kaikkiin heikommassa asemassa oleviin henkilöihin. Mitä tulee sitten toisekseen verkkovierailuihin, on hyvin vaikeata päästä mihinkään sopimukseen. Erityisesti tämä koskee tiettyä osapuolta. Ajatellaan, että ollaan voimakkaampia. Muistamme, mitä viivästyksiä oli näiden verkkovierailuhintojen käyttöönottamisessa ja nyt haluaisinkin muistuttaa teitä, että on olemassa tiettyjä hallinnollisia toimenpiteitä, koska palvelun tarjoajat nyt lisäävät palveluitansa ja pyrkivät maksimoimaan tuottonsa ja yhteiskunta kaiken kaikkiaan ähm, todella joutuu kärsimään näistä nousevista hinnoista. On hyvin tärkeää, että sen takia äh, haluaisin esittää tämän kysymyksen teille, arvoisa ministeri. Mitä mieltä olette siitä, pitäisikö meidän nopeammin ryhtyä eurooppalaisia kuluttajia suojelemaan tällä osa-alueella. Kiitos. Nyt pyytäisin vielä lyhyt kommenttia seuraavalta puhujalta. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, kiitos ministeri, että tulitte keskustelemaan kanssamme aikana, jolloin nämä aiheet ovat yhä tärkeämpiä yhä enemmän keskustelua on keskiössä. Minä haluaisin vain tehdä kaksi kommenttia, koska ne vaikuttavat mielestäni erittäin tärkeiltä juuri nyt kun olette tarttumassa puheenjohtaja Nuijaan, että kun mietimme painopistealueita, painopistealueiden joukossa, ovatko ne oikeita, toivottavasti ne ovat samoja kuin teillä. Ehkä meidän pitäisi tänäkin päivänä esille tulleessa aiheessa ottaa esille vähimmäistason yhdenmukaistaminen. Kun ei ole rajat ylittävä yhdenmukaista, on aika vaikea arvioida eurooppalaista politiikkaa merkittävimmissä aiheissa, jos ajatellaan sisämarkkinoita varsinkin, mutta muutenkin, jos ajatellaan kuluttajasuojaa. Täällä on yksi arka aihe, joka liittyy epäoikeudenmukaisuuteen ja vaikeuteen – monissakin aiheissa, kun on valituksia tullut, vuor- verkkovierailu, matkapuhelinviestintä, on paljon aiheita, joissa kuluttajilla on murheita, eikä he eivät he saa riittävästi suojaa, ei pelkästään omissa maissamme, vaan myös tasapainoisesti poistaa epäasiallisia toimenpiteitä – näin kuluttajat olisivat samalla viivalla kuin yrittäjätkin. Minun mielestäni yhden, päivästön yhdenmukaistaminen ainakin, jotta saataisiin yhä enemmän Eurooppaa, varsinkin jos ajatellaan että meidän valiokuntamme, niin tämä olisi erittäin olennaista jatkossa, ainakin meidän kautemme loppuun astu, asti. Minusta vaikuttaa siltä, että olisi ehkä hyödyllistä että arvioinnissa tämä huomioitaisiin. Pan ministeri, 10 No niin, ministeri, nyt teillä on korkeinta 10 minuuttia käytettävissään. Nimittäin 10 minuutin päästä hän joutuu menemään lehdistötilaisuuteen. Yritän puhua lyhyesti. Rova Plestinska, nämä rakennustuotteet, me tuemme suurempaa harmonisointia, mahdollisimman suurta harmonisointia näiden tuotteiden osalta, kun kysymys on uudesta lainsäädäntöpuitteistosta. Ja mm, olemme sitä mieltä, että olisi hyvä, jos olisi tiettyä pakollisuuttakin toivon mukaan täällä parlamentissa päästään sopuun ensimmäisessä käsittelyssä maaliskuussa. Olemme valmiita etsimään kompromisseja avainkohdissa, kuten esimerkiksi tuo ilmoittaminen tulevista vaiheesta ja niin poispäin. Uskon, että molemmilla osapuolilla, osapuolilla on tahtoa ja että halutaan päästä parempaan tilanteeseen No sitten kuluttajan suojajärjestöt. No, tämä on sellainen asia, joka oikeastaan on jäsenvaltioiden käsissä ja jättäisinkin sen sinne, koska jokainen jäsenvaltio luo omat olosuhteensa, omat rakenteensa. On erilaisia tarpeita myöskin mitä tulee kuluttajansuojajärjestöihin, niin että tässä varmasti läheisyysperiaate on hyvä mitä tulee sitten direktiiviin, palveludirektiiviin, niin äh, Rova Haslikova kysyi, mikä on nyt tilanne jäsenvaltioissa. No, mm, meidän pitää voida vaihtaa mielipiteitä siitä, mikä tilanne on muissa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin päästä sopuun kaikkien kesken. Ja Prahassa juuri meillä onkin epävirallinen ministerikokous ja siellä käsitellään juuri tätä kysymystä. Se on pääaiheena tuossa tulevassa kokouksessa. Tämä palvelukysymys on asia, jota pidämme erittäin tärkeänä, mutta tässä tietysti sovelletaan näitä kansallisia säädöksiä ensisijaisesti. Ja tämä kuuluu kansalliseen toimivaltaan, Tsekki, Puola, niin poispäin toimivat näin. Ja myöskin puheenjohtajamaana meillä ehkä nyt on enemmän valtaa näihin maihin sen suhteen, kuinka pitäisi toimia, mutta EUn tuomioistuin myöskin tässä on avainasemassa. No, mitä tulee sitten petoksiin ja piratismiin, niin tämä tietysti ongelma, jota täytyy käsitellä kolmansia maiden kanssa. Ja mainitsinkin tämän juuri Inta-valiokunnassa. On tärkeää, että keskustelemme tästä asiasta kapopolitiikkojen sisällä ja että tuemme sellaisia valvontajärjestelmiä, joita voitaisiin perustaa jäsenvaltioihin ja ähm, me omassa maassamme todella tätä asiaa joudumme käsittelemään. Meillä on esimerkiksi ongelmia, jotka liittyvät rajoihin. Puolan ja Saksan välisillä rajoilla on aika huomattavaa tämän tyyppistä toimintaa ja me tarvitsemme todella valvontaorganisaatiota ja valvontaa lisää. Sitten herra Rutovic. Minä ähm, tietystikin tähän toteaisin, että että minun mielestäni henkilökohtaisesti eikä myöskään puheenjohtajamaan, tai tämä ei ole minun henkilökohtainen mielipiteeni, tämä ei ole puheenjohtajamaan henkilön mielipide, että tarvitaan lisää sääntelyä tällä osa-alueella, mutta toisaalta jos, jos tulee lisää sääntelyä, niin silloin mennään taaksepäin. Tämä ähm, liittyy siihen, että on köyhiä ja on rikkaita. No tämä keskustelu sitten verkkovierailusta, niin tässä kysymys on rajat ylittävästä puhelintoiminnasta ja uskon, että ihmiset eivät ole enää niin köyhiä, koska muutoinhan heillä ei olisi mahdollisuutta soittaa toiseen maahan aika usein. Ja tämän ihan näkee, kuinka monilla ihmisillä on vaikkapa ollut 15, kuinka monella ihmisellä 15-20 vuotta sitten oli mahdollisuus soittaa ulkomaan puheluita. No, on hyvin tärkeää, että pidetään sellaisia hintoja yllä, jotka ovat alhaisia, koska joka tapauksessa hinnat nousevat. Tällä tavalla asiat toimii. Ja sitten kysymys minimiharmonisoinnista – Ainoa huomio, jonka minä tältä osin voin tehdä, on, että on aivan ilmeistä, että tämä keskustelu tulee olemaan todella monimutkainen ja siitä tulee todella hankala, jotta voisimme yhdistyä kaikki siihen ajatukseen, mikä on riittävä minimitaso, minimitaso täyden harmonisaation sijaan on varmasti ainoa asia, jossa pääsemme eteenpäin. Se ei saa olla liian ylhäällä eikä myöskään liian alhaalla tämä taso. Yli, kolme, yli 30 artiklaa, joita ei ole vielä edes avattu, ja aloitamme neuvottelut niistä. En voi luvata teille mitään tuloksia, vain sen, että pidämme kiinni täydestä harmonisaation periaatteesta. Meidän täytyy ottaa huomioon juuri äh, sellainen kohtuullinen, äh, järkevä äh, tapa. Tarvitaan tiettyjä takeita myöskin teoriassa, mutta käytännössä se tietysti on sitten erilainen. Kiitokset, kiitokset näistä kommenteista ja verkkovierailuasian osalta varmastikin parlamentti pitää tätä asiaa yllä ja ehkäpä tilanne nyt sitten tulee muuttumaan jossakin jäsenvaltiossa, siis esimerkiksi vaikkapa Kyproksen ja Suomen välillä erohan on ihan valtava ja joissakin tapauksissa erot ovat kymmenkertaisia. Tässä olemme myöskin seuranneet internettä kysymyksiä, koska sitä pidämme myöskin hyvin tärkeänä. Kysymys on hyvin kehittyvästä markkinasta ja sen takia nämä kysymykset meitä kiinnostavat Tämä on myöskin hyvin korkean tason poliittinen kysymys ja minä olen hyvin tyytyväinen siihen, että Tsekin puheenjohtajakaudella ettei voida sanoa, että niin sanotut rikkaammat maat voivat vain tämän asian keskenään päättää. No jos saa vielä vastata tähän, en halunnut keskittää tätä keskustelua verkkovierailuun, mutta se on kuitenkin aika esimerkillinen tapaus se, että operaattoreiden välillä on eroja, kuten hinnoissakin mielestäni, se on aika merkillistä. Sitä on syytä analysoida. Kysyttä kuitenkin televiestintämarkkinoiden toiminnasta eteläisissä tai pohjoisissa maissa, minkä verran kilpailua on jossain tietyssä maassa. Onko se syy näihin eroihin? Onko kustannuksissa ero? Kuinka paljon on toimijoita markkinoilla? Mikä on hintapolitiikka yleisesti ottaen? Jotkut toimijat keskittyvät joihinkin tiettyihin toimintoihin, jotkut toiset muuhun hinnoittelussaan. Siis ennen kuin ruvetaan kovin tiukkaan hallinnolliseen toimintaan, hintojen sääntelyyn esimerkiksi olisi hyvä miettiä, toimivatko markkinat hyvin. Onko ehkä sääntelypuitteet vääristyneet ja sitten vasta voidaan ryhtyä toimiin. Mielestäni ei ole muuta keinoa kuin seikkaperäisesti analysoida näitä markkinoita. Otázka právě těch národních regulátorů, které eh, dosah za hranice. A omlouvám, Kiitoksia. Ja tästä voisi vielä sanoa, että kyllä niitä on eriteltävä ja analysoitava kuitenkin. Olen iloinen siitä, että olitte täällä ja kiitoksia kovasti käynnistänne ja osallistumisesta keskusteluihimme kertoisi mun jäsenille vielä, että me keskustelemme muistakin aiheista, online-rahapelistä muun muassa, ja ministeri tietää näiden keskustelun pohjalta, mitä me käsittelemme. Kiitoksia käynnistä, olette aina tervetullut valiokuntaamme, vaikkakin aika vähän meillä enää on aikaa tätä kautta, mutta vielä maaliskuussakin meillä on aikaa. Kiitoksia käynnistä okay za pomoc. Okay, we No niin, jatkamme välittömästi. And Me aloitamme uhkapeleillä. Rouva Charles de Mose. Tak for det. Ja, øh, jeg synes, det er rigtig spændende og... Mielestäni tämä on todella mielenkiintoista. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja tehdyistä tarkistuksista. 149 tarkistusta on kaiken kaikkiaan tullut online-rahapeleihin. Todellakin näin paljon. Varmasti tämä pohjalta saadaan aikaan hyviä sopuratkaisujakin sitten. Näin mietinnön laatu kohenee. Kun tarkistuksia olen käynyt läpi, on minulle käynyt selväksi, että on olemassa oikeastaan kaksi ryhmätarkistuksia, kahden tyyppisiä tarkistuksia, kun ajatellaan kahdenlaista lähestymistapaa. Yhtäältä on joukko tarkistuksia, jotka liittyvät johdatoson kappaleisiin tai täsmällisempiin esityksiin, ehdotuksiin. Ne haluavat, että online rahapelit nähtäisiin aivan tavallisena taloudellisena toimintana. Sisämarkkinamääräyksiä ja äh, määräyksellä pitäisi etusijaa. Toisaalta siellä myös tarkistuksia, jotka sanovat, että rahapelit ovat erityisalue taloudellisessa toiminnassa ja niillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia. Siksi on tärkeää ryhtyä aloitteisiin näiden ongelmien korjaamiseksi. Jäsenvaltiot saisivat oikeuden, koska niillä on selvää intressiä tässä säilyttää lainsäädäntöä tällä alalla. Tässä on tavallaan kaksi tärkeintä lähestymistapaa. Vaikkakaan tarkistuksessa sitä ei julkituoda suoraan, niin kuitenkin se on selvänä erona näissä kahdessa lähestymistavassa. Siksi mietin, miten oikein lähestyä tätä asiaa niin, että kollegoille kävisi selväksi, minkälaisia tarkoituksia voi tukea ja minkälaisia en voi tukea. Minun mielestäni kaikkein helpoin tapa tehdä tämä ymmärrettäväksi on toimia seuraavalla tavalla. Minun mielestäni on mahdollista löytää hyviäkin kompromissitarkistuksia. Niiden tarkistus Mandersin, Dubonin, Korholan ja omien tarkistustenikin pohjalta. Minun mielestäni se on kyllä mahdollista, että näiden tarkistusten kesken löydetään kompromisseja, hyviäkin kompromisseja. Sitten toisaalta joudun kyllä sanomaan, että henkilökohtaisesti en halua mietintö viedä siihen suuntaan, jota Newton Dunn, Haave tai Ries Jörgensen tarkistuksineen haluavat sitä viedä. Tässä on tavallaan kaksi keskeistä lähestymistapaa minun mielestäni. Ei se sitä tarkoita, ettei hyviä ratkaisuja löytyisi monien tarkistusten pohjaltakin, mutta tässä nyt ovat nämä kaksi tärkeintä lähestymistapaa. Mainitsen nyt vielä tarkemmin eri aiheita. Keskustelu on käyty siitä, missä määrin meidän pitäisi periaat, viitata toissijaisuusperiaatteeseen – tai oikeuskäytäntöön ja niin edelleen. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tarkistukset. Se on yksi ryhmä tarkistuksia. Minä haluaisin kompromissina esittää, että viittaamme oikeuskäytäntöön, mutta korostaisimme sitä, että pitäisi myös toissijaisuusperiaatteeseen viitata yhtä lailla. Sitten on yksi toinen aihe, joka on kiintoisa sekin. Se on selvemmin siellä tarkistuksissa, nimittäin keskustelu, joka liittyy kohtuulliseen tuottoon urheiluorganisaatioille. Kun ajatellaan kaupallista hyödyntämistä, hyödynnetäänkö niitä kaupallisesti vai ei. Mielestäni tässäkin meidän pitäisi löytää hyviä kompromisseja tarkistuksissa Artiklassa 81.2, 87 muun muassa, niistäkin löytyy varmasti pohjaa kompromissille. Pitäisi olla järjestöllekin mahdollisuus saada kohtuullinen tuotto. Se on vain mahdollisesti mahdollista. Sitten käytännössä säännöt on oma asiansa, mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Itse suosittelisin että me pitäydymme siihen, että käytännössäännöt ovat vain lisää, eivät korvaa enemmän käsin kosketeltavia määräyksiä. Tämän suuntaisiakin tarkistuksia olen itse tehnyt. Lisäksi on käyty keskustelua siitä, missä määrin online rahapelit voivat johtaa tiettyihin riskeihin verrattua perinteisiin rahapeleihin. Siellä on joitakin tarkoituksia tehty näiltä osin. Ne haluavat poistaa joitakin omia kommenttejani niin, että olisi kasvavassa väärin, määrin äh, riski riippuvuuteen peleistä. Mielestäni on näyttöä olemassa kuitenkin, että jos rahapelejä on tarjolla kovin helposti, niin myös kasvaa riski siitä, että on riippuvia rahapeleistä. Ei kaikkien pelaajien kohdalla, mutta kuitenkin riskin mahdollisuus kasvaa. Ainakin minun maassani on näyttöä tästä. 27, 8, 9, 30, 31, 33 tarkistuksia, 35, Mainitsekseni vain joitakin. Ne liittyvät tähän kysymykseen. No en halua tässä tuhlata sen enempää aikaa, toteaisin vain, että on olemassa tiettyjä ryhmiä tarkistukin, joissa mielestäni on mahdollisuus kyllä löytää erittäin hyviä kompromisseja. Esitän tästä vielä ehdotuksia myöhemmin. En tiedä, tehdäänkö se nyt, mutta ainakin ensi viikolla pyrimme tapaamaan varjoesittelyiden kesken keskiviikkona äh, kello 11. Voimme silloin miettiä ajan kanssa yksityiskohtia ja keskustella tarkistuksista. Tarkoituksena on, että me äänestämme tässä valiokunnassa 11. päivä helmikuuta. Sitten tämä menisi täysistuntoon maaliskuussa, maaliskuun loppupuolella. Mielestäni tarkistuksia on paljon ja hyviä ja kiitän kiinnostuksesta. Olen aivan vakuutunut siitä, että pystymme löytämään hyviä kompromisseja. Siis kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Ensimmäinen varjoesittelijä on edustaja Korhola. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä esittelijän lähestymistavan kanssa hänen mietintöluonnoksessaan ja tarkistuksissa. Olen iloinen kuullessani sisäisessä EPPn kokouksessa viime viikolla, että enemmistö EPP-kollegoista tukee eh, ehdottamiani tarkistuksia. Olen varsin optimistinen sen suhteen, että että e, esittelijä ja varjoesittelijät pääsevät yhteisymmärrykseen melkein kaikista kysymyksistä. En aio nyt käsitellä yksittäisiä tarkistuksia, mutta haluaisin käsitellä näitä yleiskysymyksiä, joista e, esittelijä, minä, e, edustaja Ryyle ja suuri osa EPP-kollegoistani ovat samaa mieltä. Yksi näistä on uhkapeli, joka sisältää online-rahapelit, se ei ole mitään tavallista taloudellista toimintaa, se on erityisarkaluontoinen ala, kuten kommenteissani sanottiin, ja tämä on EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, ja siksi Euroopan parlamentti jätti uhkapelit ja rahapelit palveludirektiivin ja, ja audiovisuaalisten mediadirektiivin ulkopuolelle. Yhteisön lainsäädännön tavoitteena ei ole asettaa uhkapelejä markkinavoimien alaiseksi. Tarkoituksena ei ole luona yhtenäismarkkinoita ja vapauttaa tätä toiminnan alaa. Pidetään tämä mielessä. Toiseksi olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että on riittävästi todistusaineistoa siitä, mitä rahapelaaminen voi aiheuttaa pelaajille, erityisesti online-rahapelit pelaajille, heidän perheilleen ja yhteiskunnalle yleensä. Kun olen tehnyt tarkistuksia, en ole löytänyt yhtään riippumatonta akateemista tutkimusta, joka olisi ollut ristiriidassa Michael Adamsin tutkimusten tulosten kanssa, joka valiokunnalle me kertoi online-rahapelien uhista. Kuten asiakirjassani kerroin, Europe Economic Study on yksipuolinen ja siinä on niin paljon fakta tiedoissa virheitä, että se ei voi olla meille pohjana politiikan teolle. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että pelkkä itsesäätely näin arkaluontaisella alalla kuin uhkapeleissä ei voi korvata lainsäädäntöä. Valiokunnan keskusteluissa on sanottu, että rahapelit ovat alue, jota ei ole vielä säädelty ja käytännesäännöt toisivat parannusta kuluttajan suojaan. Minä en voi olla samaa mieltä tästä, kuten aikaisemmin olen sanonut, online-rahapelit, erityisesti tietyt online-rahapelit, ovat hyvin riippuvuutta aiheuttavia. ja niitä säännellään paljon tiukemmin suurimmassa osassa jäsenval- reaktioissa kuin pelkällä itsesääntelyllä, joita kaupalliset internet-rahapelioperaattorit ovat kehitelleet. Ja seuraava puhuja on Tune Mander. No, hän ei olekaan tullut paikalle vielä, joten annan puheenvuoron edustaja Ryylelle. Minä voin puhua ihan lyhyesti. Haluaisin heti aluksi kiittää hyvästä yhteistyöstä edustaja Schaldemusen ja edustaja Korholan kanssa. Uskon samoin kuin edustaja Schaldemus, että toisaalta tulemme varsin helposti löytämään kompromisseja niin, että päätöksestä tulee eräänlainen periaatepäätös kahden päälinjan välillä. Se meidän on tehtävä, mutta tarkistukset ja mietintö ovat jo ottaneet esiin erään selkeän linjan. Tilanne on aika selkeä, en näe mitään suuria ongelmia äänestyksessä ja uskon, että voimme valmistella sen varsin hyvin ensi keskiviikkona. Kiitoksia. Instead of Manders, um, Mrs. Um... Manders. Mandersin sijaan Rova Ris puhuu. Ei minun pitänyt puhua, mutta koskapa varjon ei ole paikalla, haluaisin vain todeta, että olen itsekin tehnyt tarkistuksia. Toivon, että valiokunta pitää niitä Hyvin En nyt ole ihan varma kylläkään. But, uh, as I, I'm not agreeing. No minä en nyt ole ihan samaa mieltä, että olisi kyse toissijaisuudesta. Ehkä en ole ihan samalla linjalla kuin enemmistövaliokunnasta, mutta nähtäväksi jää, mitä saadaan aikaan. Ehkä seuraava taistelu voitaan, okei. Okay. En tiedä, mitä Varjoni halusi sanoa, mutta minä sanon, halusin sanoa tämän. Thank you. That was very welcome. Kiitoksia. Tämä oli kovin tervetullutta, kiitos. Sitten herra Harbour ja sitten Heaton Harris. Um, well, I think, uh... Niin, rouva Skaldemosen ähm, uh, tarkastukset, Heaton Harrisin ja minun tarkastukset ovat ihan ok. Ja varmasti me varmasti jaamme näitä huolenaiheita, joita tuotte esille, mutta joita kin huolenaiheita ei tutkimus tue, niin ovat toisenlaisia. Ja Rova Kaurolan kanssa erityisesti hän on minun varjoesittelijäni ja hänen kanssaan olemme käynyt hyvin mm, vilkkaita keskusteluja tästä. Ehkäpä mm, nyt mm, vähemmistö sitten kuitenkin kallistuu tälle realistisemmalle lähestymistavalle. Markkinat muuttuvat todella nopeasti ja me emme varmastikaan tiedä, minkälaista kehitystä on. Ja senpä takia minä ottaisin tällaisen strutsin lähestymistavan tähän asiaan. Tämä ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Meidän on vielä tutkittava tämä asia paljon syvällisemmin esimerkiksi se, kuinka online-pelien saamismahdollisuus muuttuu ja kehittyy. Ensimmäinen huomio on se, että vastuulliset operaattorit jo ovat ottaneet tämän huomioon. Ja kysymys on tietysti vastuusta ja tähän meidän täytyy todella ryhtyä. Meidän täytyy rohkaista vastuullisia operaattoreita ja meidän täytyy sitten pyrkiä taas lannistamaan epävastuulliset, vastuuttomat operaattorit ja häipymään markkinoilta. Mutta minusta tuntuu kuitenkin siltä, että jotkut tässä esille tulevat asiat tässä yritetään nyt väittää, että tällaista online-pelaamista ole olemassakaan ja äh, että nämä kultaiset valtion monopolit, äh, jotka tietysti tekevät ihan hyvää työtä joltain osin, kun ne rahoittavat esimerkiksi vaikkapa kulttuuritoimintaa ja urheilua ja niin poispäin, mutta en ole nähnyt mitään todisteita tähän mennessä, että ne olisivat nyt millään lailla tältä osin uhattuina ja äh, varmasti monet kyllä siirtyvät tälle online-pelipuolelle, koska ihmiset haluavat tätä online-pelaaminen on aika äh, erilaista kuin jokin muu tällainen epäterveellinen tai valtion äh, rahapelitoiminta, koska tämä on kuitenkin hyvään tarkoitukseen tämä raha. Pelaaminen on ongelma, onko sitten kysymys valtion äh, rahapeleistä tai sitten yksityisistä rahapeleistä. Ja jos sitten tällaiset äh, valtion rahapelit siirtyvät sitten tämän tyyppisen toimintaan, niin tietysti tästä voi tulla ongelma. Mutta tässä on kysymys tällaisesta epäasiallisesta suosi, suosikkitoiminnasta. Ja sen takia Nämä tarkistukset ovat nyt tällaisia ja sen takia uskon, että me tarvitsisimme jonkinlaisen todistajan. Meidän pitäisi nyt siirtää tätä parlamentin, äh, olemmekin siirtämässä parlamentin kantaa suuntaan, josta meillä ei ole tietoa ja paljon on kritisoitu parlamentissa äh, tätä äh, tutkimustyötä. Sitä meillä on kovin äh, Äh, rohkaisevaa. Meidän pitäisi nyt pyrkiä vähän äh, eri suuntaan. Meillä on tässä kaksi erilaista tarkistusryhmittymää. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä paljon realistisempaan lähestymistapaan. Ja olen yrittänyt joihinkin ongelmiin puuttua, koska varmasti olemme samaa mieltä siitä, että kehitys online ja reaalipeleissä – jotka ovat itse asiassa hyvin suosittuja joissakin kansalaisryhmissä. Ne haluavat todella osallistua näihin, mutta on avoimia potentiaalisia alueita, vaikkapa juuri yhtenäisyyden puutteelle tästähän tässä on kysymys, mutta emme kuitenkaan voi olla tietämättömiä siitä, että tämä asia on jatkuvasti nyt kehittymässä. Minä annan nyt sitten mahdollisuuden Hitchon Harrisille puhua. Hän on asiantuntija tästä, tässä asiassa ja olemme todella ähm, keskustelleet omassa kuulemistilaisuudessamme siitä, että monasti ähm, ammattilaisurheilussa online-pelit ovat tärkeä rahoituslähde. Meillä oli todella herra Tyvon, Äh, herra Dubon äh, järjestämä kuulemistilaisuus noin vuosi sitten juuri tällaisesta äh, online ähm, ähm, hevosurheilu ähm, veikkauksesta. Ja siinä todettiin, että monta kertaa nämä rahat sitten kierrätetään juuri aktiivisesti tällaiseen hevosurheiluun. Ja tämä on muistettava, tämä on tällaista symbioottista toimintaa, kysymys symbioottisesta suhteesta. Ja Tähän tietysti sitten liittyy tiettyjä erilaisia näkökulmia, mutta nyt jos sitten menemme eteenpäin tässä asiassa, niin varmasti on kaksi erilaista näkemystä tähän asiaan. Osittain varmasti sen takia, että ehkäpä on olemassa tietty halo joka liittyy arpajaisiin, rahapeleihin, ja ähm, tietysti varmasti haluamme niihinkin samantyyppistä ähm, ähm, valvontaa äh, kuin online-pelaamiseen, minkä takia ne pitäisi jättää tämän ulkopuolelle. Ehkäpä sitten saamme sellaisen kannan aikaiseksi, jossa ne, jotka ovat sitä mieltä, että tarvitaan realistisempi näkemys, niin ehkäpä jättävät sitten vähemmistö mietinnön, tällaisen oma-aloite mietinnön kenties, niin että saattaa olla, että meillä on täällä valiokunnassa enemmistömietintö, mutta ehkäpä ehdotamme kuitenkin parlamentille, että myöskin vähemmistö tekisi mietinnön, ja se sitten ehkä osoittaisi myöskin meidän kantamme. Emme ehkä voita siinä, mutta ainakin saamme tämän mietinnön julkaistuksia. ja osoitamme, että on erilaisia näkemyksiä. Jotkut näkevät tämän asian avoimemmin, emme tietenkään hylkää tätä asiaa täysin, mutta tästähän vähemmistömietinnössä on kysymys. En tiedä, äh, mitä mieltä äh, esittelijän tästä. Tämä ei ole millään lailla vihamielinen teko, vaan tällä tavalla haluamme oikeastaan pitää nämä asiat julkisina, ja siitähän tässä on kysymys koska seuraavassa parlamentissa varmastikin meidän on kuitenkin katsottava tätä asiaa paljon kypsemmin, kuinka asia kehittyy. Ja olen todella iloinen siitä, että Ranskan hallitus on myös kantanut tätä asiaa työstämään ja joissakin tarkistuksissa niin juuri, juuri kehotetaan siihen, että Ranska puheenjohtajakaudellaan, että Ranska, Ranska tätä asiaa veisi eteenpäin. Kiitoksia. Hiton Harris. Uh, no toisin kuin Ris Jorgensen, jonka varjo ei kulje hänen takana. Minä olen kuin Peter Pan, koska minä olen aivan erossa varjostani tässä kysymyksessä. Totta puhuen, viime viikolla en ollut kokouksessa valitettavasti, mutta olen sitä mieltä, että varjon argumentit ja jotkut argumentit tässä keskustelussa eivät ole päteviä. Haluaisin kiinnostaa, kuka teidän tekstin on kirjoittanut monelta osin. Minä olen päättänyt että koska tässä on ongelmia tutkimuksessakin, voitaisiin lukea pari kappaletta tutkimuksesta, jonka tilasi tämä valiokunta. Siellä todetaan. Se nimittäin voisi osoittaa suuntaa, mihin ei nyt ole menossa. Kohta seitsemän. Luen kaksi kohtaa yhteenverosta ja yhden kohdan itse leipätekstistä. Kohta seitsemän liittyen uhkapeleihin. Me pystyimme tekemään vertailu Ruotsin osalta. Siellä on valtiomonopoli ja UK kanssa. Siellä on vapautuneet markkinat. Mikä on mielenkiintoista? Ongelmat ovat juuri jotakuinkin samat molemmissa maissa. Ehkä on mahdollista tehdä johtopäätös, että organisatoriset rakenteet ja omistussuhteet eivät ole ratkaisevassa asemassa rahapelien ongelmissa. Kohta kahdeksan meillä ei ole juurikaan näyttöä siitä, että kuluttajat online-peleissä käyttäisivät näitä tai edes Euroopan ulkopuolisellakaan verkkosivulla. Sitten siinä korostetaan myös sitä väärää tietoa, jota on esillä tai huonosti perusteltuja argumentteja – kohta 235 itse leipätekstissä. Ja jälleen lainaan tästä suoran tulkinnan tekstiä. Kasinojärjestöstä todetti, totesi, että on 260 täysin laitotonta verkkosivua maailmalla. 80 prosenttia rahoista, jotka menee näiden läpi, on äh, rahanpesun, äh, rahanpesussa mukana. Tämä luku on erittäin korkea, näitä laittomia sivuja. He viittavat tässä myös liitteessä kolme paperiin, jonka mukaan olisi 2069 verkkosivua kaiken kaikkiaan. Kaikkia ei voida pitää täysin laittomina. On paljon perusteluja tämän tiimoilta. Ehkä pitäisi olla piukkasen rehellisyyttä tässäkin keskustelussa. Tosiasioita pitäisi käyttää, kun niitä käytettävissä on. Ja olisin kuvitellut, että olisimme niistä päässeet yksimielisyyteen valiokunnassa aina me mietimme omia tutkimuksia, joita olemme tilanneet. Ja rehellisyys liittyy myös siihen, että ajatellen minun näkemystäni, minä ymmärrän varsin hyvin, että on maita Euroopan unionissa, joissa on kovin erilaisia näkemyksiä online-rahapeleistä ja minkälaisia mahdollisia ongelmia saattaa syntyä. Minä tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta, missä meillä on hyvin vapautetut rahapelimarkkinat selvine käytännössääntöineen ja kuten tutkimus osoittaa, ei meillä ole sen enempää ongelmia addiktunoita kuin Ruotsissakaan, kun se siellä lähes kiellettyäkin on. Minä väittäisinkin, että ehkä on tässä varaa ottaa sille vähemmistönkin näkemykset. En usko, että lähitulevaisuudessa nämä vastakkaiset näkemykset löytävät toisensa ja sitten vielä olen itse tehnyt tarkistuksia näistä myös. Huomaan, mihin suuntaan ollaan menossa. Mielestäni olisi hyvä, että olisi maksullekin sijaa olemassa. Että voitaisiin auttaa ihmisiä omissa mielissään huomaamaan, että ei ole mitään ongelmallista äh, suhdetta siinä, että valuttavia siirtoja tai jonkun järjestelmän integriteetin kanssa haluaisin kuitenkin, että mietittäisiin minun esittämäni sanamuotoa, koska monet organisaatiot, jotka ovat kääntyneet puoleen, ovat samantyyppisiä tarkistuksia toivoneet. Ne ovat hallinnovia elimiä, jotka haluavat rahat itselleen tai sihteeristöille, jotka eivät sitä oikeastaan käytä siihen, mihin aikovat mukaan käyttää, eli edistää rohjuuritason liikunta- ja urheilua tai integriteettiä. Minun sanamuotoilussa haluttaisiin rahaa sitoa niin, että se menee nimenomaan siihen tarkoitukseen, mihin me haluamme sen menevän. Okay, thank you. Peter. Kiitoksia. Peter Pan oli poika, joka ei halunnut kasvaa aikuiseksi. Seuraava on herra Dubon. Ja sitten menemmekin pian seuraavaan mietintöön esittelijän kommentin jälkeen. No- hyvin, no, hyvin nopeasti vain. Useita vuosia jo olen seurannut tätä asiaa ja yksi johtopäätös, jonka voi varmasti vetää, on se, että, että se, että on tällaisia online-rahapelejä, niin, ja että niihin puututaan, niin se tuo aivan uusia kysymyksiä, eikä pidä nyt pelkästään vain ajatella niin, että tämä teknologia olisi vain neutraalia ja että se vain tukisi asioita täysin avoimesti. Ja tämä täytyy ottaa huomioon, kun nyt luettelemme tässä Skallemosen mietinnössä näitä riskejä ja varotoimenpiteitä ja ehdotuksia kuinka voitaisiin nyt näihin riskeihin varautua, niin minun mielestäni tämä vastaa täysin sitä, mikä vaikutus mikä vaikutus internettekniikalla on peleihin. Ja lisäisin vielä, että nämä että fyysiset pelit ovat sellaista toimintaa, jota kaikissa jäsenvaltioissa on, ja ne ovat kaikkein valvotuimpia ja kaikkein kontrolloidumpia mukaan lukien myös verotuksellisista syistä. Ja jos nyt sitten uusi teknologia voi tällaisen välittömyyden kautta ja lisäriskien kautta toimia tällä tavalla, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy vielä ryhtyä suurempiin varotoimenpiteisiin ja vielä harjoittaa suurempaa valvontaa kuin vain pelkästään näissä online-peleissä, jotka ne ovat jo valtavan valvottuja eri operaattoriiden julkisten tai yksityisten kautta. Tämä oli ensimmäinen huomioni tähän yleiseen suuntautumiseen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että minä en usko, että voitaisiin sanoa, kuten Malcolm ja Chris tuossa juuri sanoivat, että että online-pelitalous olisi tervettä taloutta. Minä uskon, että kun kyse on laillisista nettisivuista, niin silloin tietysti tämä varmasti on totta, mutta että ei voida myöskään äh, ajatella, että jos tämä olisi tervettä taloutta, että sen suhteessa pelaajaan ei ole joitakin riskejä jotka eivät ole taloudellisia luonteeltaan, vaan jotka ovat aivan määritelmällisesti jo humaaneja, inhimillisiä, terveyteen liittyviä ja pitokseen liittyviä riskejä ja niin poispäin. Ja tästä syystä me olemme aivan oikeassa. Pitää miettiä sellaisia toimenpiteitä, joissa todetaan toisaalta, että tietysti meidän täytyy pyrkiä torjumaan kaikkia laittomuutta, koska jo määritelmällisesti lailliset online-perit ovat eivät ole vaarallisempia, mutta on myöskin olemassa sellaisia pelejä, jotka saattavat olla laillisesti sallittuja, niin myöskin niiden osalta tarvitaan tiettyjä erityisiä varotoimenpiteitä. Ja mielestäni tämä on todella aivan perusteltua, ilman että millä nyt asetetaan kyseenalaiseksi, että saattaa olla kysymys sellaisesta taloudesta, joka on täysin etabloitunut ja täysin tervettä luotelta, kuten Malcolm ja Chris sanovat. Sitten kolmas elementti, jonka haluan vielä tuoda esille. En halua nyt palata, palata äh, tarkistuksiin, joita olen esittänyt, tai mihinkään muuhun. Karva Korhola aivan oikein tuossa totesi, että tässä yritetään nyt toteuttamaan tai ottamaan useilla, pyritään yhteisiin tarkistuksiin, mutta minä omalta osaltani haluan puuttua nyt urheilukysymykseen. Ne suh- ne, ne mietinnöt, joita herra Manders on tehnyt urheilusta Euroopassa, niin ovat todella ähm, ähm, varoittaneet meitä siitä, että uhkapeleillä ja äh, vedonlyönnillä voi olla jotakin vaikutusta ähm, kilpailun yhtenäisyyteen ja on ryhtyvä jotenkin varotoimenpiteisiä. Chris on aivan oikeassa Ähm, kun ähm, yritykset ja laillisesti toimivat yritykset tulevat mukaan online-peleihin ja rahoittavat äh, urheilua, niin on aivan, onhan aivan totta, että uusi Ranskan äh, laki, josta Malcolm Harbour puhui, ja joka sitten parin kuukauden kuluttua todella tulee keskusteluihin Ranskan parlamentissa, niin sen myötä tulee kokonainen luku siitä, kuinka yritykset, yksityiset yritykset, joilla on lupa tällaisia pelejä toimitaan, niin jotka voivat tukea myöskin urheilua tätä kautta. Mielestäni kuitenkin tämän mietinnön tapauksessa – ja tietystikin tämän mietinnön tavoitteena pitää olla se, että määrittelisimme joitakin, määrittelisimme joitakin varotoimenpiteitä, joihin ryhdytään, jotta näillä peleillä ei olisi vaikutusta siihen, kuinka toteutetaan ja organisoidaan ja mikä sitten taas on ö, urheilukilpailujen, mitkä ovat urheilukilpailujen tulokset. Thank you. do, you have comment? Kiitoksia. Haluatko kommentoida, Saldemose? Niin, kiitos. Minulla on muutama kommentti. En aio puhua pitkään. Haluaisin vain sanoa ensinnäkin, että en pidä tätä mitenkään vihamielisenä hyökkäyksenä, jos te haluatte luoda vähemmistömietinnön. Se on teidän oikeutenne. Ehkä voisitte odottaa ja katsoa valiokunnan äänestyksen tulosta. Jos aiotte tehdä sen, niin pitäisin sitä e, todistuksena siitä, että olemme poliittisesti eri mieltä tästä alasta ja se on ihan normaalia. Me olemme poliitikkoja ja me voimme olla eri mieltä. Erään asia minun on sanottava nyt, koska tämä todella ärsyttää minua. Meidän pitäisi tunnustaa tämä, koska me olemme poliittisesti eri mieltä. Minua turhauttaa se, että kun olen eri mieltä kanssanne, niin sitten öö, ajatus siinä taustalla on se, että minä en tiedä riittävästi tästä alasta. Meillä on tiedon puutetta, meillä on Mm, mm, tiedon puutetta myös monista muista aloista ja me pyydämme tätä tässä mietinnössä ja sitten voimme mennä eteenpäin. Mutta minä kyllä suutun, jos, ähm, ään, jos ajatus on se, että minä en tiedä riittävästi tästä asiasta, mutta poliittinen ja rehellinen ähm, erimielisyys asiasta, se on aivan eri asia. Me voimme ehkä istuutua saman pöydän ääreen ja katsoa, että pääsemmekö kompromissitarkistuksiin ainakin joistain asioista. Uskon, että se on mahdollista niin, että voimme saada aikaan varsin suuren enemmistön tämän mietinnön taakse. Viimeinen kommentti. En usko, että tämän parlamentin ulkopuolella on ketään, joka laisinkaan epäilisi siitä, että, sitä, että tästä asiasta ollaan poliittisesti hyvin erimielisiä. Eli vaikka syntyisikin vähemmistömietintö, niin ihmiset tämän parlamentin ulkopuolella kyllä tietävät, että ollaan poliittisesti eri mieltä tästä asiasta. Kiitoksia, Rova Schaldemose. Äänestys toimitetaan, kuten jo todettiinkin, 11. päivä helmikuuta. Äänestys täysistunnossa toimitetaan maaliskuussa. Seuraava kohta esityslistalla on herra Kamallin lausunto matkapuhelinverkoista. Olkaa hyvä, herra Kamal. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Jatkanko? No mikä sitten? Hiljaisuutta pyydän. Yes, thank you very Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Kun tarkastelin tätä kysymystä, tiedän, että tämä oikeastaan jatkaa ensimmäistä kysymystä, ensimmäistä asetusta. Muutama alustava sana. Ensinnäkin meillä on kovin vähän aikaa kirjoittaa, valmistella luonnosta varmasti olemme varjoesityöläisen kanssa samaa mieltä siitä, että aika oli vähän. Olen kirjoittanut tämän sillä ajatuksella, että olisi laajempi keskustelu vielä ennen äänestystä. Olen pyrkinyt virettämään keskusteluakin tämän lausunnon myötä, mutta ensinnäkin ennen kuin menen yksityiskohtiin ja lausuntoon itsessä, tarkastellaanpa puitteita – Minun mielestä olisi hyvä pitää mielessä, että televiestintä on menestystarina ollut EU-ssa. On hyvä myös pitää mielessä, että hinnat ovat laskeneet televiestintäalalla. Jos tehdään vertailuja muihin aloihin, kun ajatellaan, niin hinnat ovat tulleet suorastaan romahdumaisesti alas. Hyvä pitää mielessään, että niitä syntyi jo ennen interventioita, toisin kuin on väitetty. Ja myös on hyvä pitää mielessä, että ajatellaan muita aloja, palvelualoja, tuotteita, joissa on innovaatioita, niin jos on korkea hinta ollut, niin, niin ne kuitenkin ajan myötä laskevat. Ei oikeastaan yrityksellä ole mitään mielenkiintoa pitää hintoja korkeina, ja näin ei ole käyttöä riittävästi. Siksi on hyvä myös pitää mielessä, että tämä ala, toisin kuin muut alat, ei ole vielä mennyt vero, veromaksajien taskulle, eikä haluttu valtiolta varoja. Siksi on syytä olla varoillaan siinä, etteivät yritykset sitten joudu menemään valtion kassalle. Ja sitten teknisiä seikkoja, Ymmärtääkseni, kuten totesin alussa, niin jotkut ryhmät ovat pyytäneet lykkäystä äänestyksessä ja määräaikaa siirrettäisiin siitä varmasti puhuttiin kokouksen alussa. Olen iloinen, jos voin tukea sitä myös. Voidaan käydä enemmän keskustelua myös varjosittelijöiden kesken. Minä olen pyrkinyt saamaan aikaan keskustelua, siksi olen hylännyt sen, mitä komissio on esittänyt hintakatoista ja asetuksen lisäämistä myös äänipuheluiden verkkovierailujen osalta. Itsehän tässä toimivaltainen valiokunta on ja he ovat pyytäneet, että me keskittyisimme, en nyt väitä, että te tätä seuraatte, mutta että me ennen kaikkea keskittyisimme kysymyksiin ja läpinäkyvyyskysymyksiin. He haluavat keskittyä nimittäin tähän osaan ja sen vaikutuksen kauppaan ja alaan omassa valiokunnassaan. Perusteluissa on joitakin lukuja esitetty. Minä tuen työasiakirjaa. haluamme, halutaan ymmärtää, mitä minä peräänkuulutan tällä lausunnolla, niin työasiakirja on hyvä lukea myös taustan ymmärtämiseksi. Minä olen kuullut kritiikkiä kautta linjan, että olemmeko miettineet ensimmäisen asetuksen vaikutuksia riittävästi, onko riittävästi tietoja, onko riittävästi aikaa ollut, miksi nyt mennään jo toiseen vaiheeseen hopulla, kun emme tiedä ensimmäisen vaikutuksiakaan verkkovirrasta. Jos ajatellaan näitä tietojakin ja niitä kun analysoi, niin on kyllä syytä kysyä, miksi me pyrimme säätelemään alueita kuten haluamme. Tässä yksi esimerkki. Jos ajatellaan ERTn lukuja, sitten ensimmäisen asetuksen jälkeen äänipuhelimen kohdalla kyllä on kasvua verkkovierailuvolyymissa 15-20 prosenttia. 2008 ensimmäisellä vuosineljäksellä on kasvua myös tekstiviestiä verkkovierailussa, vaan myös SMS-volyymi on kasvanut enemmän kuin äänipuheluiden. Mikä johtopäätös sitten on tästä? Kovin ennenaikaista tietenkin, mutta jos halutaan johtopäätöksiä tehdä, niin tietojen määrä on kovin rajallinen. Ainoa johtopäätös on, että hetkinen, säädelty alue, volyymit kasvasivat, mutta vähemmän kuin ei-säädellyllä alalla. Jos sielläkin oli kasvua, niin miksi sitten enää säädellä siellä? Mitä komissio esittää? Se haluaa vähimmäishintoihin kattoja. Siksi onkin kysyttävä, olemmeko tutustuneet riittävästi tietoihin? Onko vaikutusten arviointia tehty riittävästi ensimmäisestä vuodesta? Ja mitä mieltä ollaan sitten vaihtoehdoista? Tiedän, että jotkut ajattelevat, että lausunto on provokatorinen, mutta niinpä se on pyrkinytkin olemaan, jotta saadaan aikaan keskustelua. Minulla on mitään harkuvaa siitä, että tämä olisi lopullinen muoto lausunnoksi. En minä niin lapsenuskonnainen ole. Minä olen vain esittänyt tämän keskustelun aikaansaamiseksi. Näin voidaan keskustelua helpottaa. Niin mä esitän vaihtoehtojakin asetukselle. Mutta olen esittänyt myös kysymyksiä työasiakirjassani. Onko verkkovierailumarkkina, edellinen markkina. Tätä on käyty pikaisesti läpi aikaisemmin, jos ajatellaan minkä tapa, tapa, yritystä tahansa. Osa on sellaista toimintaa, josta tulee tuottoa, jonkun mielestä liiallistakin voittoa, mutta totta kai tapioitakin syntyy. Jos ryhdytään vain nyt kaikkia tukemaan, niin siinä tuetaan kumpaakin puolta. Ehkä verkkovierailu voidaan nähdään myös ainakin osin alueena, jossa voittoa tehdään, mutta sitten voidaan tukea sitä puolta, jossa tappiota on syntynyt. Monissa maissa operaattorit esimerkiksi joutuvat, myytävät vähällä rahalla myös puhelinlaitteita ja raha kerätään sitten niin, että joutuu maksamaan enemmän kuukausittain tai sitten kerätään voittoa muilta toimialoilta. Jos me mietimme yksittäisiä yrityksiä tai aloja, bisnesmalleja, mitkä ovat voitollisia, ja sit, niin sitten täytyy miettiä myös, mitkä ovat tämä sivutuotot, mistä teollisuuden ala saa varat, jotta se voi investoida jatkossa. Ja keskustelusta on syntynyt myös se, että vuotto on ikään kuin ruma sanaa. Ihmiset kysyvät, miksi niiden pitäisi voittoa tuottaa, mutta jos tarkastellaan operaattoreita ja miettii, kuinka paljon voittoa menee osakkeenomistajien taskuihin, niin monissa tapauksissa on kyse 50 prosentista. Jos ajatellaan otsikoissa jotain tietoja, kuinka paljon menee velkojen jälkeen tai muuhun, mutta siinä maksetaan myös investoinnit uuteen tekniikkaan. Jos tarkastellaan tätä mobiiliviestintää, niin jatkuvasti siellä investoidaan uuteen tekniikkaan. Alalla tällä haavaa mietitään myös 4G-tekniikkaa, niin että ovat tässä etuasemassa Euroopassa. Me olemmekin maailman kärkiasemassa. Käy läpi pikaisesti joitakin vaihtoehtoja, joita olen esittänyt ensinnäkin. Se, ettei tätä sunset-lauseketta ollenkaan lainettaisi Katsotaan, mitä tapahtuu, jos ei tätä lauseketta jatkettaisi toiseksi. Sen sijaan, että poliitikot ennen vaaleja pyrkivät lyömään lukkoon hinnat, niin ehkä ne perustuvat poliittisen keskusteluihin enemmänkin kuin taloudellisiin näkökohtiin tai bisnesajatteluun. Jätetään se asiantuntijoille, jotka tekevät työtä operaattoreiden kanssa ja heillä on laajempi näkemys. Tässä puhun sääntelijöistä. Ehkä meidän pitäisi miettiä sitä, että jättäisimme päätökset sääntelijöille. Tiedän, että puitepaketissa parlamentissa on esityksiä vahvistaa ryhmittymiä. Se meni nurin neuvostossa, mutta edelleen käymme keskustelua. Yksi ongelmista ja, ja osa kritiikistä on se, että ERG-ryhmä on heikko se on pelkästään komission marionetti. Se ei ole auttanut komissiota juurikaan. Sen täytyy olla riippumaton, jotta se voi meillekin jotain sanoa. Jos jätetään sääntelyä, heidän täytyy osata riippumattomuutensa osoittaa, että päätökset perustuvat hyviin syviin analyyseihin ja ymmär, ymmärrykseen markkinoista, mietitään kuluttajien etunäkökohtia, mutta myös alan intressejä. Olen miettinyt myös syrjimättömyyslauseketta. Työasiakirjassa on hyvät ja huonot puolet tuotu esille. Olen miettinyt myös sitä, että onko meillä yksittäisiä markkinoita, eikä mietitä yhden koon mallia. Meillä on yksittäisiä markkinoita, joissa kaikki verkkovierailukäyttäjät joutuvat maksamaan paljon. Jos he menevät näille markkinoille, sitten pitäisi toimia yksittäisiä markkinoita toimijoita vastaan. Lopuksi olen esittänyt, että meillä olisi muutos myös tukkupuolella. Ehkä meidän pitäisi olla tässä visionäärisiä, innovatiivisia ja miettiä vaihtoehtoja tälle tylpälle hintakattovälineelle ja sääntelylle hinnoissa. Voitaisiin esimerkiksi se, että voitaisiin ostaa tietoja, tukkutietoja tai vaihtaa keskenään. Minä haluaisin vain, että keskustelussa mietitään myös vaihtoehtoja. Jos haluat ne sitten sysätä syrjään, niin ainakin järkevin perusteluin, ei siksi, että halua vain ajaa jotain tiettyä tarkoitusta takaa, vaan haluan myös syyttää sille, miksi vaihtoehtoja eivät ole hyviä. Sitten mikä on myönteistä, on jotain, mistä olemme samaa mieltä, ainakin kaksi alaa koko kirjon, kun ajattelin itseäni ja varjosittelijoita, olemme kaikki samaa mieltä läpinäkyvyydestä. Olemme kaikki samaa mieltä, että läpinäkyvyyttä ei riittävästi ole ollut asiakkaiden näkökulmasta verkkoviralu kakkosen konferenssi yksi toimija totesi, että jos joku haluaa tietää hinnat, voivat mennä verkkosivuille. Totta puhuen, se ei ollut mikään kelvollinen vastaus, kun asiakas käyttää tuota palvelua, milloin ja missä hän käyttää, niin silloin he haluavat myös tiedon, jotta voivat tehdä valistuneen päätöksen. Sitä täytyy vahvistaa siis tällä läpinäkyvyyttä. En ole mitään ajatuksia esittänyt, koska tiedän, että varjosittelijoilla on hyviä ajatuksia – Odotan mielenkiinnolla heidän näkemyksiään läpinäkyvyydestä. Minä käyn keskustelua eri ryhmittymien kanssa muutenkin. Sitten missä on ongelmia on se, että pieniä toimijoita syrjitään. Kun ajatellaan pieniä yrittäjiä, jotka eivät pysty neuvottelemaan hyvistä tukkupaketeista suurten ryhmittymien kanssa, kun ryhmitty välillä tehdään sopimuksia. Meidän täytyy nämä jakaa, kun on toimijoita kaikilla markkinoilla, pieniä toimijoita, mutta pieniä toimijoita ehkä koko Euroopan mittakaavassakin, mutta kuitenkin he ovat suuria toimijoita omilla markkinoillaan. Täällä on pari toimijoita, jotka ovat isoja omilla markkinoilla ja ovat huolestuneita, koska tässä olisi hyviä tulomahdollisuuksia jätetäköön tähän, mutta haluan vain keskustelua virittää ja odota kommenttia varjoesittelijöiltä. Kiitoksia. Kuunnellaan nyt varjoesittelijöitä. Ensinnäkin herra Buffon. Buffon, please. I, I'm not sure if I said it right way. Wir, ich habe also verstanden, dass... Äh, Ymmärtääkseni on tarve säännellä. Ja ymmärsin sen sen takia, koska on paljon kuluttajan suojajärjestöjä, mutta myös komissiossa. Komissio on tullut ihan oikeutettuja valituksia eurooppalaisilta käyttäjiltä. jotka kertovat osittain dramaattisista tapahtumista laskuista, heidät yllättivät laskut tavalla, jota me emme pysty edes oikein kuvittelemaan. Siis näistä valitusten määrästä syntyy tarve keskustella tästä aiheesta ja kuten edustaja Kamalio jo sanoikin, minusta on erittäin tärkeää se, että vaadimme avoimuutta edistäviä toimenpiteitä ja vaadimme niitä sillä tavoin, että kuluttaja esimerkiksi datan verkkovierailussa, kun hän käyttää tietyn määrän ja ylittää jonkun rajan, saa tiedon siitä ja voi itse sitten päättää, haluaako hän ja millaisin ehdoin jatkaa tätä verkkovierailua. Minusta on tärkeää, kun puhumme eh, hintojen ylärajasta, niin sitä ei määritellä eh, tukkukaupalle. Pitäisi teknisesti tai taloudellisesti olla perusteltua perusteltavaa se, mistä kuluttaja loppujen lopuksi maksaa, nimittäin aina vain verkkovierailusta ja aina vain Euroopan sisällä. Tämä on meidän aiheemme ja olen yrittänyt löytää perustelut näille hintaeroille. Yksi perustelu ovat eri korkuiset lisenssimaksut, joita jäsenvaltiot ovat keränneet ja vaatineet – luvilleen. Minusta ei ole ymmärrettävää se, miksi eri jäsenvaltioissa Euroopan sisällä on niin erilaiset verkkovierailuhinnat. Erityisesti kun on kyse, on, on kyse tässä loppukuluttajista, meidän on pidettävä heidät mielessämme ja ryhdyttävä toimenpiteisiin. Monissa keskusteluissa, joita olen käynyt kuluttajien tai asiakkaiden kanssa, on käynyt ilmi ja minulla on vahvistunut se vaikutelma, että kun tietty raja ylitetään, kuluttajilla oli varsin vähäinen tieto siitä, mitä he kannettavalla tietokoneellaan tai kännykällään saattavat, saavat saada aikaiseksi, niin millaisia vaikutuksia heidän toiminnallaan on laskuun. Ja siksi pitäisi olla jonkinlainen tiedotuspakko operaattoreille kuluttajia kohtaan. ITREN kommenteista luin sen ehdotuksen, että myös toisia teknisiä välineitä voitaisiin ottaa mukaan tähän, esimerkiksi VIB, koska nämä markkinat tulevat kehittymään teknisesti hyvin nopeasti, eikä meidän pitäisi aina vaan kulkea hännän huippuna perässä, markkinoiden perässä. Ja sitten tämä niin kutsuttu raukeamislauseke ennen vuotta 2013, se ei ole vaihtoehto. Minä en voi sitä kannattaa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Minulle teidän Itävallan saksarit kuulostaa niin tutulta ja kivalta. Thank you. I will speak in Danish. Minä jatkan tanskaksi. And now you will love me. Ja nyt tulette varmasti rakastamaan minua. Tack för formen. Kiitos puheenjohtaja. Jotkut varmasti muistavat että aiemmassa valiokunta kokouksessa minua syytettiin kommunistiksi muun muassa herra Kamalin toimesta. Jos minä olen kommunistinen, en tiedä mikä herra Kamal sitten on, mutta se on ihan eri keskustelu. Nyt haluan kuitenkin korostaa sitä, että minun näkemykseni tässä eivät tule Moskovasta saneltuina, vaan itse asiassa pohjavireenä on liberaali näkemys ja terve järki. En halua säädellä säätelyn vuoksi liberaalina, vaan sen takia, että kysymys on markkinoista, jotka eivät toimi. Minä olen tavannut herra Kamalin ja hän lupasi, että hän tekisi tällaisen provosoivan mietinnön ja hän todella on pitänyt sanansa. Olen iloinen siitä. Minusta komission ehdotus on järkevä, mutta äh, hintakatot äh, tekstiviesteille ähm, ovat nyt äh, pudonneet ja nyt komission ehdotukset ovat kuitenkin liian korkeita, jos ajatellaan, että niillä katettaisiin elinkeinon kustannukset. Ja nyt täytyy suojella kuluttajia sokelta, hintasokelta, ja heille täytyy antaa oikeudet myöskin kulujen ennakoimiseen hyvissä ajoin. On hyvin tärkeää, että, että verkkovierailu että muistetaan, että verkkovierailu todella on tukenut innovaatiota. Euroopassa viestinnän tiedotuksen ei pitäisi olla suljettua vain korkeisiin hintoihin, vaan hintojen pitäisi olla sellaisella kohtuullisella tasolla, että kuluttajat voisivat käyttää näitä palveluita kunnolla. Kunnollinen tasapainoinen asetus varmasti toisi lisää mahdollisuutta käyttää ja toisi lisää turvallisuutta ja toisi myöskin riittävästi operaattoreille joustavuutta. Ja nyt haluaisin kuulla vielä lisää kommentteja kollegoilta tähän mietintöön, joka ehkä voisi sanoa rakkailta tovereilta. Lisää kommenttia toivon. Kiitos edustaja Ryyle, haluatteko te sanoa jotain? No tässä aiheessa ilmeisesti nyt kyllä rintamat ovat muuttuneet. Haluan puhua sisämarkkinoista, kun mietitään sitä, kuka hyötyy verkkovierailuista ja mobiilipalveluista sisämarkkinoilla. Ainoastaan operaattorit hyötyvät, kuluttajat äh, jäävät täysin ulkopuolelle. Jos minä nyt keelistä lähetän äh, tekstiviestin, jos minulla on huono äh, tuuri, niin sitten keel laskee, keel laskee siinä rajalla ranskaksi, eli aivan kuin se olisi ranskaa, ja jos minä sieltä lähetän siis tekstiviestin, niin joudun verkkovierailun pariin. Meillä on markkinat, jotka eivät toimi, ja meidän on markkinoista tehtävä toimivat, ja siksi olen sitä mieltä, että meidän on pidennettävä verkkovierailuasetusta. Erästä asiasta vielä haluaisin puhua. Tämä on aihe, joka meidän on otettava esille. Parlamentti päättää työnsä vuonna 2009 ja vasta vuoden 2019 vuolipuolella vuosipuoliskolla aloittaa jälleen toimintaansa. Silloin on liian myöhäistä keskustella pidentämisestä. Meidän täytyy nyt jo keskustella siitä ja päättää siitä. Olen herra Kamalin kanssa samaa mieltä siitä, että tietoja ei ole vielä riittävästi, mutta aikataulupaineet ovat kovat. Ja haluan vain muistuttaa siitä, että tämä parlamentti ja valiokunta vaativat sitä, että tekstiviestit otettaisiin toisessa vaiheessa mukaan. Ja meillä oli syymme siihen, eh, nimittäin tekstiviestien epäselvät hinnat eh, ja myöskin tiedon, eh, tietosiirron epäselvät hinnat mm, on liian vähän avoimuutta. Ja mitä tulee sitten näihin näihin puhelimiin, joita annetaan uusien sopimusten kanssa, mm, se e, ei välttämättä välttämättä lisää päätöksen vapautta. Minä en välttämättä uuden sopimuksen kanssa halua uutta kännykkää. Minä haluan päättää, että haluan, enkö voisi saada vaikka esimerkiksi parempaa sopimusta tai lyhyempän sopimuskauden. Ei, ei innovaatiota tässä pidä heti yhdistää kuluttajien valinnanvapauteen. No niin, nyt muut puhujat. Ensin Ladeonf ja sitten herra Haber. Kiitos. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että olen kovasti samaa mieltä herra Kamalin kanssa. Me tarvitsemme enemmän tietoa ensimmäisen direktiivin täytäntöönpanosta. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää senkin valossa. Siis niin ensimmäisestä asetuksesta on kyse puhuja korjaa. Tämä on erittäin tärkeää tämän keskustelunkin valossa. Emme voi välttää filosofista kysymystä, jonka hän myös esitti. Eurooppa oli johtoasemassa. Oli, sanon, koska en tiedä, onko se enää johtoasemassa mobiilitekniikassa. Mitä vaikutuksia sillä on, jos me sääntelemme? Mitä vaikutuksia sillä on tekniikkaan? Me olimme maailman johtoasemassa, emme nyt saa menettää tätä johtoasemaa noin täsmällisemmin vielä muutamista esityksistä ja ehdotuksista, koska olen myös samaa mieltä siitä, että läpinäkyvyys on avainasemassa. Sitä meidän täytyy tarkastella. Läpinäkyvyydessä tärkeimpiä seikkoja on se, miten kuluttajat, asiakkaat saavat tiedon, mikä kattofrajoista. Meillä on varmasti kokemusta tästä, kun tietämättä me olemme menet ohi yli katon ja sitten on ollut hyvin vaikea uudelleen saada yhteyttä ja sitten on menetty ehkä tietoa, ehkä aikaakin, varsinkin kun on datasta kyse. Se on vielä tärkeämpää, jos jotain on latamassa ja jos se katkeaa, niin siinä menetään ei pelkästään yhteys, vaan myös varattu tieto. Siksi täytyy puuttua tähän, miten tämä olisi kuluttajaystävällisempää halu tehdä pari esitystä keskustelua varten. Ensinnäkin minä uskon, että kuluttaja ei pitäisi katkaista verkosta automaattisesti. Heillä pitäisi olla oikeus valita, jos he haluavat, että jos katto tulee vastaan, että heitä leikataan tai heidät katkaistaan verkosta, jotkut, joskus haluavat tätä ja kantaa seurauksetkin siitä. Myös jos ajatellaan, miten operaattorit kertovat näistä rajoista, sekin on erittäin tärkeää. Onko se volyymissa ilmaistu vai rahana? Otan tämän esille ennen kaikkea siitä syystä, että sillä on aikalaisia vaikutuksia niihin maihin operaattoreihin, jotka ovat verkon nettotuoja eikä viejiä. Meillä on suuria pieniä valtioita, mutta meillä on pieniä ja suuria operaattoreitakin. Minä tulen pienestä jäsenvaltiosta, missä on pieniä operaattoreita. Siksi tämä on tärkeää. Varsinkin eteläisen Euroopan maille ja pienille maille siellä, jossa ollaan riippuvaisia tuonista ja matkailijoista, niin tämä on aika tärkeä asia. Yleisesti ottaen loppu, viime kommenttina meidän pitäisi omaksua tasapainoisempi lähestymistä ehkä tarkistuksia myös tämän suuntaisesti. Mietitään sitä, Miten voidaan suojella niitä operaattoreita, jotka ovat nettotuojia, ei pelkästään niitä, jotka ovat viejiä? Tässä täytyy löytää tasapaino. Meidän täytyy onnistua meidän valiokunnassamme tässä, koska se mikä on kaikkein tärkeintä sisämarkkina- ja kuluttajasyönnin näkökulmasta on se, miten suojella kuluttajien oikeuksia ja näitä hintasokkeja vastaan tai mm laskusokkia vasten, mutta emme saa viedä kuitenkaan pohja-alan uskottavuudelta, ei ainakaan niiltä operaattoreilta, joista olemme jo riippuvaisia, koska muuten joudumme hyvin hankalan ja ärsyttävään tilanteeseen, joka hankaloittaisi työtämmekin, jos jatkuvasti meidät perutetaan verkosta. Uh, thank you very much. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minä ensiksi haluaisin nyt yhdistää tämän keskustelun siihen tukeen, jota tämä valiokunta antoi minulle voimakkaasti, kun keskustelin tuosta kuluttajan suoja-uudistuksesta ja mainitsin tuossa myöskin äsken ministerille äskettäin ja haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että te tuitte minua voimakkaasti siinä, että voimakkaasti tuotaisiin lisää avoimuustoimenpiteitä ja että myöskin olisi toimenpiteitä, joilla kuluttajille annettaisiin oikeuksia mahdollisimman pitkiin sopimuksiin ja muuhunkin parempaan laatuun palveluissa. Nyt valiokunta on mennyt voimakkaasti tähän suuntaan ja senpä takia on ihan oikein, jos keskitytään nyt sitten sitten näihin mielestäni hyvin olennaisiin asioihin kuluttajan näkökulmasta, jotta todella voidaan tehdä valintoja, kun kysymys on hyvin monimutkaisista äh, valinnan mahdollisuuksista. Ja kun entistä enemmän on tällaisia äh, kytkykauppoja ja äh, ilmaisia tarjouksia ja operaattorit taas antavat sitten tiettyjä tariffeja tietyille maille ja toisiin maihin taas sitten, niin on todella paljon toimintaa markkinoilla niin ensimmäinen kysymys varmasti on se, että minä en nähnyt tässä mitään ehdotusta komission ehdotuksen muuttamiseksi. Halusin nyt vahvistuksen tästä, että hän on ihan nyt tyytyväinen tähän komission avoimuusehdotukseen, joka tässä pääasiakirjassa on, vaiko jättääkö hän tämän sitten avoimeksi kysymykseksi meille, että voisimme ehkä lähteä sitten tätä asiaa vähän muuttamaan ja äh, muuttamaan tätä monimutkaista vyyhtiä, joka liittyy verkkovierailuihin. Minun mielestäni nämä tarjoukset ovat todella epäläpinäkyviä ja minun täytyy lukea omaa laskuni ainakin todella tarkkaan, jotta ne laskutusperusteet, joita minulla matkaviestinnässä ovat, niin että todella ymmärrän ja ne vaihtelevat maitaan tämä on todella suuri pettymys minulle. Jokin yksi operaatti on, operaattori on jo minulle äh, lähettänyt, äh, tai lähettää minulle tietyn muistutuksen siitä, jos laskuni menee tietyn summan yli on ollut tähän iloin, olen tyytyväinen tästä. Ehkä tätä pitäisi vahvistaa ja taata, että kaikilla kuluttajilla on mahdollisuus yleisesti ottaen saada tällaiseen äh, kustannusten valvontaan mahdollisuus. Tämähän on tässä verkkovierailussa tiivisti mukana, mutta nyt haluaisin kuitenkin ottaa esille nämä laajemmat periaatteet, mitä tässä oikein yritetään. Meillä on ollut sellaisia voimakkaita argumentteja täällä valiokunnassa ja varmasti muistatte sen voimakkaan muutoksen kansallisesta verkkovierailusta komission ehdotuksessa, joka tuli, että me tarvitsemme lisää markkinakilpailua, mutta minä ja muut varoitimme tuohon aikaan, että jos haluamme nyt vähentää kilpailua, ja jos halusimme helpottaa operaattoreiden elämää, niin hinnoitteluhan on kaikkein vaikein päätös, jota bisneksessä täytyy tehdä, erityisesti televiestintäbisneksessä. Siellä on todella suuret kiinteät kustannukset, täytyy päättää, kuinka luoda tasapainoa. Jos halutaan helpottaa kilpailua ja elämää, niin sitten täytyy olla enimmäishintakatot, koska joku muu menee sitten ne tekemään ja jos sitten tarkastellaan tällä hetkellä alkuperäistä raporttia kansainvälisestä verkkovierailusta, eikä tämä ole mikään yllätys teille, että kuluttajahinnat ovat olleet aika paljon näiden kattohintojen puolella. Ja tästä on jo itse asiassa varoitettu aikaisemmin. Ja sama varmasti tapahtuu myöskin tälle tekstiviestiehdotukselle, mutta perustavanlaatuisesti tämä tekstiviestiehdotus joissakin maissa niin siellähän hinnat ovat korkeampia. Se on ihan tavallista markkinatoimintaa, mutta itse asiassa Euroopan tason enimmäishinnat vaikuttavat myös kotimarkkinoiden hintoihin. Tämä on ensimmäinen tapa, kun Eurooppa puuttuu suoraan markkinatoimintaan, onko tämä kuluttajan edun mukaista vai ei, mutta kysymys on tästä periaatteesta ja tätä olisi syytä miettiä. Mitä tulee tieto, äh, tiedonsiirto ja äh, tekstiviesti ähm, verkkovierailuihin, niin haluan ottaa sen, mitä Nikola Vladinov tuossa sanoi. Tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, jossa kaikilla ähm, mobiilioperaattoreilla on suuria investointiehdotuksia kenties tulossa, minkälaista datan siirtokapasiteettia niiden verkoissa on, koska tämä verkkovierailuehdotus on nyt saanut tuulta siipiensä alle ja nyt monet miettivät sitä, jos ajattelette vaikkapa omia tietokoneita kotoja, niin, niin me olemme varmasti jo saaneet hyviä verkkovierailuehdotuksia ja tätä siis tapahtuu monissa muissakin maissa, kun on verkkovierailuasiakkaasta kysymys. Tämä tarkoittaa toista toisin sanoen sitä, että ihmiset käyttävät varmasti enemmän ähm, juuri tällaisia kiinteähintaisia tarjousmahdollisuuksia tekstiviestien ja sähköpisteen lähettämiseen. Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että me kovin kovakooroisesti lähdemme jollain lailla sääntelemään näitä hintoja samanaikaisesti, kun markkinat myöskin muuttuvat hyvin nopeasti ja kun tehdään suuria investointipäätöksiä, joita me tietysti haluamme, että tehdään esimerkiksi juuri tiedonsiirto verkkovierailuissa. Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa, että varmasti varmasti, me varmasti kaikki käytämme paljon internetiä, Skypea, erityisesti jos soittaa Euroopan ulkopuolella tai jopa Euroopan sisällä, koska internetin paikalliskustannukset ovat aika alhaiset kun meillä on internet, joka on yhteydessä puhelimeen, niin silloin voi käyttää internetin, ääni, äh, internetin kautta äänipuheluita ja silloin sitten tämä asia taas liikkuu eteenpäin tavalla, jolla me haluamme. Minkä takia nyt lähdemme nyt äh, puoltamaan tällaista kovakaurasta välintuloa markkinoille, jotka muuttuvat ihan valtavan nopeasti tällä hetkellä ja kun operaattorit pyrkivät nyt sitten ehkä investointien kautta äh, siirtymään verkkovierailusta johonkin ihan muualle tietyn tulevaisuuden sen puitteissa. Minä, me, meidän pitäisi nyt selvittää itsemme, itsellemme, minkä takia tämä oli strategisesti hyvää Euroopan kuluttajille. Thank you. We have to be... Kiitoksia. Meidän täytyy nyt mennä oikein nopeasti eteenpäin seuraavaan kohtaan, joten ihan lyhyt kommentti komissiolta edustaja Limisu ja sitten menemme seuraavaan asiaan. Komissio haluaisi ensinnäkin kiittää edustaja Kamalia tästä keskustelusta ja varjoesittelijöitä ja myöskin äh, haluaa kiittää keskustelusta valiokunnassa. Kuten ymmärrätte, meidän on sanottava, että emme ole samaa mieltä kanssanne hintakattojen poistamisesta, koska me uskomme, että tämä ei ole kuluttajan edun mukaista ja siitä ei myöskään ole hyötyä sisämarkkinoiden tavoitteiden kannalta. Haluaisin korostaa sitä, että tämä asetusehdotus ei niinkään koske hintojen määrittelyä eikä myöskään voittojen poistamista. Täällä yritetään ainoastaan ehkä pienentää liiallisia voittoja. Täytyy muistaa, että verkkovierailuasetus luotiin sen seurauksena, että markkinat epäonnistuivat tällä sektorilla ja meidän piti käsitellä niitä liiallisia hintoja, joita laskutettiin ja kaikki Euroopan parlamentti ja kuluttajat ja toimijat vaativat, että tehtäisiin jotain Euroopan tasolla ja käsiteltäisiin myös tekstiviestit. Ja meille esitettiin myös pyyntö palata asiaan ennen vuoden 2008 loppua. Me uskomme, että meidän vaikutusten arviointimme on hyvin yksityiskohtainen ja uudet tiedot, joita saimme ERGltä viime viikolla tai sitä edellisellä viikolla, osoittavat, että trendi on aivan sama kuin ennenkin. Operaattorit eivät ole hyödyntäneet asetuksen joustavuutta ja ryhtyneet kilpailumaan. Tämä osoittaa, että kilpailua puuttuu vieläkin näillä markkinoilla. Ja tämä ei ole pelkästään komission näkökulma, tämä on myös kuluttajajärjestöjen, hallitusten ja myöskin joidenkin operaattorien mielipide. Meidän mielestämme meidän ehdotuksemme on tasapainoinen, suhteellinen, antaa joustavuutta ja ottaa täysin huomioon uudet kehityssuuntaukset ja siksi eh, tiedonsiirron verkkovirtailun suhteen me emme ole eh, tehneet ehdotusta. Me näemme, että tilanne on muuttumassa näillä markkinoilla. Kuitenkin minun on vielä sanottava, että komissio pitää tätä asetusta ainoastaan poikkeuksellisena toimenpiteenä. Me olemme valikokunnan sama, kanssa samaa mieltä siitä, että tämän ei pitäisi olla pysyvä asetus ja että markkinoiden toimijoiden on kilpailtava kuluttajan etua edistääkseen. Mutta Tämä ei kuitenkaan ole tämänhetkinen tilanne ja siksi me olemme tehneet tämän ehdotuksen ja siksi mielellämme keskustelemme kanssanne ehdotuksistamme. Kiitoksia. Selvä. Haluaisin ensinnäkin kiittää varjosittelijöitä, kollegoja, komissiota kommenteista. Olen iloinen, että ottivat sen tässä hengessä, kuten oli tarkoitettukin, eli olla provosoiva. Selvästi yksimielisyys olemassa monesta asiasta, läpinäkyvyydestä muun muassa, ja se on hyvä perusta työllemme. Mikä on mielenkiintoista, vaikkakin minä olen puhunut operaattoreiden kanssa ja haastanut heidät läpinäkyvyydessä, niin sanoin, että ei, ei heidän etuinsa mukaista ole, että tulee tällaisia laskushokkeja ja otsikoita valituksista, että ne ovat liiallisia he ovat jatkuvasti lehdistön hampaissa. Ei se ole heidän etujensa mukaista. He eivät ole vielä selvittäneet riittävästi laskusokkivaikutusta tai läpinäkytävä. Herra Buffo totesi, että hän halusi ymmärtää paremmin, miksi hinnat ovat erilaisia. Siellä on moniakin syitä. En niitä esille, koska se olisi pitkä tekninen keskustelu, mutta, mutta se on useita syitä. Me tarkastelemme myös sitäkin, ei tässä yhteydessä kun ajatellaan keskustelun jatkossa, automaattisointi. Täällä on paljon puheenvuoroja tullut. Ja vaikuttaa siltä, että kaiken pitäisi olla kustannusperustaista, jos siihen mennään hinnoittelussa. Jos siihen mennään, olkapa varovaisia, mitä olemme vaativassa. Yritykset toimivat monella tavalla, kun nämä tässä on hyvin mutkikas asia ajatelkaa myös arvoperustaista hinnoittelua. Jos menemme kulupohjaiseen hinnoitteluun, niin kaikki tehtäisiin sitten sen pohjalta ja tiedämme, että laitteiden hinnat nousisivat, koska eihän se oikeastaan nykytilanteessa heijasta todellista kustannusta. Herra Haaparmoni muukin totesi, että meidän täytyy miettiä tekniikkaa. Siellä on vaihtoehtoja, wifiä, verkkoveloa on olemassa – yksi alo, joissa operaattoreilla on ongelmia ja sitä pitäisi läpinäkyvyyden nimissä korjata on, että jotkut operaattorit ovat sanoneet valmistajilla, että täytyy estää jotkut IP-palvelut, ottaa se pois puhelinlaitteista ja siinä voitaisiin vaatia läpinäkyvyyden nimissä, että kuluttajalle täytyy antaa vaihtoehto, siis saada tilaisuus ja IP-palveluita. Meidän täytyy teknisiä vaihtoehtoja rohkaista verkkovierailulle. Kuten Malcolm Harper totesi, SMS-markkinat ovat kuihtumassa, vaikka volyymit kasvavat, mutta pitkä aika välillä, koska minun laitteessani minä olen myös langattomassa ja ja tarjolla on halpa tai ilmaista langatonta palvelua. Lähetään muita viestejä, enkä SMS ja sähköpostiakin, niin se on tehokkaampaa. Sitä on yhä enemmän, kuin tekniikka kehittyy. Pulforsin kommentissa oli ikkoisen huolestunut, kun hän haluaa ennakoida kehitystä. Täytyy olla varovainen tässä. Sääntelijät tulevat aina jälkijunassa. Sen ei pitäisi ongelmia ratkaista, jos ei niitä vielä ole Täytyy miettiä seurauksia lainsäädännöstä. Emme saa säännellä tekniikkaa, kun sitä vielä ole. Jos me nyt sitä sääntelemme, niin emme saa kuitenkaan sulkea pois mitään kehitystä. Ris Jörgens oli iloinen, että edelleen rakastatte minua. Ette kuitenkaan täällä pussuja tarjoa. Jos kutsuu teitä kommunistiksi, niin olen hyvin liberaali. Yksi liberikollegani sanoi minulle, että olen liian liberaali ollakseni liberaali kaisun kohteliaisuus, ainakin sitä ei ollut tarkoitettu loukkauksena. Me haluamme edelleen keskustella teidän kanssanne, mutta ajatus tästä arvopohjaisesta ja kuluperustaisesta hinnoittelusta. Rylle totesi avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, seurattavuudesta, vapaus päättää puhelinlaitteista, en puhu sitä sen enemmän. Mladenov, olen parataasi samaa mieltä, mutta vain pyydän, että kun minä olen pyrkinyt virettämään keskustelua tylkävällä komission esitykseen, voitte olla henkilökohtaisia puuttumisessa, mutta haluaisin, että mietitte neljää viittä vaihtoehtoakin, joita olen esittänyt. Kertokaa mielipiteenne niistä. Missulle komissiosta sanoisin, kuulkaa kuten Malcolm totesin, me olemme työskennelleet hinnoittelun parissa aikaisemmin. Miksi sitä kutsuukin sitten markkinainterventioksi, mark- hintakatoksi, niin siinä kuitenkin rukataan hintoja. Vielä yksi kysymys. Miksi operaattori sitten haluaisi hintojen alle toimia, se tietää vuoden päästä, että tulee uusi katto? Miksi maksaa vaivaa? Kuitenkin sitä tullaan säätelemään lisää. Odotan vieläkin olla keskus. Toivottavasti tämä on hyvä poikkeuksellinen toimenpide. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Ja me olemme myöhässä ja herra Montes kovasti odottaa vuoroa, joten halusin vain sanoa, että tänä aamuna päätettiin, että äänestystä lykättäisiin maanantaille toinen maaliskuuta. Seuraavaksi herra Manders, äh, hänen mietintönsä videopelien käyttöä koskeva kuluttajien erityisesti alaikäisten suojelu. voorzitter van het ene Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt jätetään puhelinpelit taaksemme ja mennään videopeleihin. Tässä on kyse kannustimista, jotta markkinat toimisivat kunnolla. Minun mietissä mietissäni on kyse videopelien haitoista, erityisesti kun on kyse alaikäisistä. Tässä mietinnössä olen erityisesti käsitellyt markkinoiden muutoksia. On paljon teknisiä muutoksia, tai näitä teknisiä muutoksia on ollut viime aikoina. Online-pelejä, interaktiivisia pelejä, erityisesti viime vuosina on nähty yhä enemmän videopelejä että on kehitetty yhä enemmän videopelejä, erityisesti aikuisia. Tietenkin myös lapset voivat pelata niitä, ja juuri tämä on se ongelma, tästä meidän täytyy keskustella. Eli oikeastaan halusin sanoa, että videopelit yleisesti ottaen eivät ole haitallisia ne ovat harmittomia, jos ne ovat väkivallattomia, mutta poikkeuksia tietenkin on aina. Eilen meillä oli työryhmä, siellä asiantuntijat kertoivat eri jäsenvaltioiden tilanteesta ja e, itse asiassa tästä oli huomattavasti hyötyä meille e, keskustella näistä asioista, koska e, huomasin, että videopeleillä on todella paljon lisäarvoa yhteiskuntamme kehitykselle. Me olemme liian vanhoja näille kehityssuuntauksille, eikä pidä aina ajatella, että uudet asiat ovat haitaksi. Meidän on hyödynnettävä edistysaskelia. Tulevat sukupolvet tulevat hyötymään siitä. Ja asiantuntijat olivat sitä mieltä, että että tämä 0,3 prosenttia peleistä voi olla vaarallisia tai väkivaltaa ihannoivia ja kaikki muut ovat loistavia. Eli meidän on varmistettava, että kouluissa opettajat, vanhemmat lapsille välittävät arvoja ja normeja myös, mitä tulee videopeleihin. Meillä on teknisiä mahdollisuuksia siihen. Meillä on tällainen varoitusnappi, tällainen punainen nappi, jolla vanhemmat voivat valvoa sitä, että lapset eivät pelaa väkivaltaa ihannoivia videopelejä. Tämä pitäisi sitten kerätä Pegiin. Pegi on vapaaehtoinen erilaisten eurooppalaisten järjestelmien yhteenliittymä. Siinä yritetään määritellä peleille ikärajat tärkeää on, ja sen sanon myöskin tässä niin on se, että varmistetaan, että poliittiset näkemykset Euroopasta kulkevat tässä rinnalla, ettei synny liian suuria eroavaisuuksia, koska tällaiset pelithän eivät pysähdy rajoille, sen me tiedämme Saksassa. Siellä siellä säännöt ovat hyvin tiukkoja, mutta kautta peliin tarjoavat, menevät ulkomaille ja tarjoavat netin kautta pelejä sitten myös Saksassakin. Meillä täytyy siis olla toimenpiteet, jotka ovat harmonisointuja Euroopan laajuisia, jotta ikärajan valvontaa voidaan suorittaa tehokkaasti. Meidän täytyy siis sopia näistä asioista keskenämme. Ja me tarvitsemme myös mahdollisuuden jolla voimme valvoa pääsyä tiettyjen pelejen pariin. Meidän on jollain lailla pystyttävä valvomaan, että pelaajat eivät ole liian nuoria. Ranskalainen asiantuntija ehdotti, että ehkä olisi jopa mahdollista määritellä eurooppalainen identiteetti, jota voitaisiin käyttää Euroopan laajuisesti eikä vain kotimaassa. Tämä oli hänen ehdotuksensa. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että Pelien merkinnät harmonisoidaan Euroopan laajuisesti ja meidän mielestämme teollisuuden itsensä luoma itsesääntely on mennyt varsin pitkälle tämän PGn kautta. On aika paljon itsesääntelyä luotu jo, mutta tämä koskee lähinnä kaupasta ostettavia pelejä, niitä, sitä voidaan valvoa varsin hyvin. Voidaan esimerkiksi tarkistaa ostajan henkilöllisyys ja ikä, mutta tämän PG-itsesääntely ei kata online-pelejä. Siihen tarvitaan jotain muuta. Jäsenvaltioiden pitäisi ottaa tämä PGI-järjestelmä mahdollisimman laajalti käyttöön kansallisessa lainsäädännössään, koska harmonisointi on tavoitteemme. Minä tulen nyt johtopäätöksiin. Eilen asiantuntijat kuulemistilaisuus vahvistivat minulle sitä, että sellaisia asioita, että johtopäätöksinä, että me emme tarvitse eurooppalaista lainsäädäntöä, meidän täytyisi luoda vain kannustimia, mutta ranskalainen asiantuntija, hän on hiukan nuorempi kuin minä, mutta hän on todellinen asiantuntija. Hän sanoi, että meidän täytyy oppia käsittelemään näitä uutuuksia yhteiskunnassamme. Meidän täytyy olla uteliaita, kiinnostuneita uusista kehityssuuntauksista. Hän sanoi esimerkkejä. Hän sanoi esimerkiksi, että 30 vuotta sitten televisio oli... Öö, paholaisen väline ja meidän isovanhempamme pelottelivat meitä sillä, sanoivat, että siellä kaikki on pahasta, mitä televisiossa sanotaan, mutta nyt tilanne on aivan eri. Nyt me tiedämme, pitäisikö meidän katsoa jotain ohjelmia vai ei. Hän mainitsi esimerkkinä esimerkiksi pornolähetykset. Erityisesti nuoret tietävät täysin, mitä heidän pitäisi katsoa ja mitä heidän ei pitäisi katsoa. Tämä on kasvatuksen tehtävä. Kasvatus kertoo tämän koulussa ja eh, van, koulujen ja vanhempien pitää kasvattaa. Tähän ei sitä voida lainsäädännöllä määritellä. Minä vaatisin, että tämä PEGI, mm, tämä ikärajajärjestelmä, josta olen siis jo puhunut, sitä kehitettäisiin eteenpäin myöskin online-videopeleille. Haluaisin sen saada aikaiseksi ja haluaisin myös, että koulutusjärjestelmissä opetetaan videopelien tietoista käyttöä, jotta vanhemmat ja lapset oppivat enemmän videopelien käytöstä, arvoista ja normeista, jotta voimme hyvin itse arvioida, onko videopeli hyväksi vai pahaksi. Jeffrey Goldstein sanoi, että ei ole minkäänlaisia tieteellisiä tutkimuksia, jotka vahvistaisivat, että jos pelaa videopelejä, on pelaajana tai katsoo niitä vierestä, että sillä olisi jotain kielteisiä vaikutuksia ja että sitten näitä asioita toteuttaisi myös tosielämässä. Se ei ole tiete- sillä ei ole tieteellistä pohjaa. Tärkeää on se, että kasvattaessamme lapsia varmistamme sen, että lapset eivät istu 30 tuntia viikossa tietokoneen edessä sitten he eivät enää urheile, he eivät enää opi esimerkiksi soittamaan instrumenttia. Sillä ei sitten ole mitään tekemistä videopelin sisällön kanssa. Siitä voi tulla pakonomainen tarve, mutta näin voi käydä myös kännykän käytön kanssa. Tässä ei kuitenkaan ole kyse videopelin sisällöstä, vaan arvoista ja normeista, joita välitämme. Ei koko päivää pidä tehdä samaa asiaa. Täytyy saada hiukan vaihtelua. Tämä on asia, joka on välitettävä kansa, nuorille ja se voidaan tehdä koulussa ja perheissä lainsäädännöstä ei voida tehdä. Toivottavasti kollegani ovat samaa mieltä kanssani. Jos te vastustatte tätä, niin sanokaa se heti. Tarkistusnietojen määräaika on 26. tammikuuta kello 12 ja tähän päättyy puheenvuoroni ja odotan kommenttejanne. Kiitos. Herra Angelakin seuraavaksi. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aloitan sanomalla, että esittelijä Manders on tehnyt erinomaista työtä. Tämä on erinomainen mietintö. Jos lukee tämän mietinnön otsikon ja kysymys on komission ehdotuksesta, niin tässä puhutaan kuluttajien suojasta, erityisesti alaikäisten suojelusta. Kun kysymys on videopelien käytöstä, no tämähän ei tarkoita sitä, että olen samaa mieltä esittelijän kanssa, että videopelit olisivat vaarallisia päinvastoin. Monet ovat hyviä myös nuorille ja ne ovat teknologisesti hyvin näppäriä ja tämä antaa lisää tietoa maailmasta ja kaiken kaikkiaan niillä voi olla hyvä vaikutus kasvatuksellisesti, siis valistuksellisesti, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö videopelillä voisi olla myöskin pedagogista tehtävää. Mutta toisaalta meidän täytyy keskustella myöskin kuluttajien suojasta ja nuorista, nuorien suojelemisesta ja miettiä, mitä mahdollisia vaaroja kenties näiden videopelien käyttöön liittyy. Myönteisesti voidaan todeta, että videopelejä käytetään joskus myöskin lääketieteellisiin tarkoituksiin. Eilen kuulemisessa kuulimme esimerkiksi, että erästä väkivaltaista videopeliä ei, että videopeli ei kuitenkaan, tämä tyyppinen videopeli ei kuitenkaan välttämättä johda väkivaltaiseen käyttäytymiseen nuorten keskuudessa. Öm, on tehty myöskin tutkimuksia tästä asiasta. Ja ähm, haluaisin kiinnittää huomioon seuraaviin seikkoihin. Ei ole oikein sanoa, että on olemassa side näitä videopeliä katsovien nuorten iän välillä ja toisaalta näiden äh, pelien sisällön välillä. Välttämättä tällaista eroa ei ole. Eilen menestettiin tätä PEGI-ohjelmaa ja huomataan, että useimmissa tapauksissa valitukset liittyvät siihen, kuinka ikä ja sisältö on huonosti yhdistetty toisiinsa. Tämä on aika äskettäinen tieto. Joka tapauksessa PEGI ei ole mikään lainsäädännöllinen seikka, vaan kysymys on ikään kuin itse kurista. Ehkä meidän pitäisi nyt siirtyä toisen tyyppiseen sääntelyyn tässä, koska jotkut tätä järjestelmää seuraavat, jotkut taas sitten eivät. Sitten toinen kommentti, tiettyjen pelien kieltäminen tuossa komission alustusosassa sanotaan, että vain neljä maata ovat kieltäneet videopelejä. Minua tämä hämmästyttää, koska joko videopeli on vaarallinen ja väkivaltainen tai sitten se ei sitä ole. Joitakin pidetään vaarallisena nuorille ja kaikkia ei. Sitten tämä sitten kuitenkin johtaa tiettyihin mietteisiin ja ryhdytään miettimään, että minkä takia säännöt eivät ole samankaikaisia jäsenvaltioissa videopelien kieltämiseksi. Kolmas huomio nämä videopelit tietysti hyötyvät televisiomainonnasta. Joskus nuoret, nuoret lapset katsovat ehkäpä ihan väärin väkivaltaisia ohjelmia väkivaltaisia pelejä ja mm, väkivaltaisia mainoksia. Ja silloin näitä mainoksia pitäisi lähettää vain sellaisen aikaan, jolloin aikuiset katsovat televisiota ja näin ne aikuiset suojelisivat lapsia. Olisi heidän tehtävänsä miettiä että sopiiko lapsille tämä vai ei haluaisin johtopäätökseksi sanoa, että tämä on hyvin tasapainoinen mietintö. Ja minä olen esittänyt esittelijälle kommenttini sen osalta, missä määrin näissä suosituissa internettikahviloissa, erityisesti minun maassani, internetpelejä voidaan katsella siellä. Tietysti tämä liittyy myöskin siihen, kuinka vanhemmat äh, lapsensa kasvattavat, äh, mutta äh, taloudellisista syistä monta kertaa myöskin internetkahviloissa näitä videopelejä näytetään, koska siellä nuoret miehellään viihtyvät pitkään, niin että ehkä pitäisi miettiä sitä, minkälaisia videopelejä nuorille ja lapsille voi näyttää näissä internetkahviloissa kahviloissa. Mielestäni videopeleihin liittyy kuitenkin paljon enemmän myönteistä kuin kielteistä, mutta pari-kolme seikkaa ovat sellaisia, joita meidän pitäisi vielä miettiä enemmän kuluttajien näkökulmasta katsottuna. Thank you. Next. Kiitoksia. Rova Veris. Almonin puolesta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin antaa tiettyjä vaikutelmia Benoit Almonin puolesta. Hän ei pystynyt olemaan täällä paikalla. Hän pyysi esittämään vaikutelmia, jos sopii. 30 sekuntia vain antaakseni myös henkilökohtaisen näkemykseni. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä kattavasta työstä. Kun ajatellaan sitä valtavaa kehitystä, jota on tapahtunut videopeleissä, varsinkin ajatellaan kohdennettua yleisö, se edellyttää, että me tätä käsittelemme. Erityisesti tämä koskee nuorimpia kuluttajia. Vaikka en ajattele, että väkivaltainen videopeli johtaa väkivaltaisen käyttämiseen. Kuitenkin jotkut sisällöt voivat olla vaarallisia tai shokkeeravia nuorelle yleisölle. Jos ajatellaan väkivaltaisia äh, kohtauksia tai seksiä tai rasismiin kiihottamista tai vastaavaa. Kuten tämä on jo aavealallakin olemassa, tarvitaan selvää merkintää, yhdenmukaista merkintää, jota voidaan auttaa kuluttajia suojautumaan – ja välittämään tietoja tuotteista, joita he ovat käyttää. Kun ajatellaan tietokonetuotteiden erityisluonne, se edellyttää erityistä merkintää politiikkaa. Sitä täytyy käyttää itse tuotteessa, eikä niinkään silloin, kun sitä myydään. Niinkään en ole kovin innokas siitä, kun puhutaan tuottajien itsesääntelystä, kuten esittelijä. Tarvitaan jotain Euroopan tason sitovampia toimenpiteitä, jotta voidaan tavoite saavuttaa, eli yhteinen määräys koko Euroopassa. Kun ajatellaan sitten online-toimintaa, niin ajatellaan kuinka paljon on reaaliajassa tarjossa, tarjolla pelejä jopa ilmaiseksi. Mutta siellä käytetään kuitenkin erilaisia bonuksiakin ostamisen kiihottamiseksi Siksi me tarvitsemme myös toimenpiteitä näissä tapauksissa. No niin, tämä oli Beny Amonin puolesta nämä muutamat kommentit. Sitten omalta osaltani haluaisin vain kiinnitettävän huomiota, eikä tässä puhukaan niinkään edustaja, vaan kouluttaja. Emme saa unohtaa sitä, että joka kerta kun nämä tulevat esille, Siinä viitataan lapsiin, jotka elävät niin sanotusti normaalilla tavalla, jolla ei ole ongelmia erityisemmin. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota, että pelit myös ehkä houkuttelevat borderline lapsia, joilla ehkä ole vanhempia. Ja siksi he integroivat malleja, jotka sitten toistavat, ei siis sellaisen tarkoitusperin, jotka haluavat tuloksia, sillä he ilmaisevat huono oloaan tällä käyttäytymisellä. Huomioikaa tämä. Olen 25 vuotta tehnyt tämän, työtä tämän tyyppisten nuorten parissa ja joskus ajatellut jotakin väkivaltaisia videoita, niin ne ovat johtaneet myös addiktoitumiseen. Meidän täytyy olla valppaana näissä ilmiöissä. Ei niitä tietenkään saa suoraan miettiä näistä normatiivista puitteista käsin. Niitä käytetään joskus koulutustarkoitukseenkin ja sinällään hyvä. Ja joskus voidaan käyttää tätä samaa peliä myös hoitotarkoituksiin. ilmaisuvälineenä. Täytyy kuitenkin muistaa, että... Thank you. Kiitos. Herra Manders, haluatteko vielä kommentoida? Ei kovin pitkälti, olemme kovin kiireisiä. Heel kort wil ik eh, ingaan op... Eh, Ihan nopeasti. Asiantuntijat sanoivat tämän myös eilen. Päävastuun vanhemmilla. Vanhempien täytyy varmistaa, ja sanon tämän herra Angelaakakselle, jos vanhemmat lähettävät lapsensa kadulle koko päiväksi, jotka tiedä mitä lapset siellä tekevät, niin eivät he sitten voi vaatia äh, valtiolta tekemään lainsäädäntöä. Kyllä on vanhempien vastuulla tietää, mitä lapset tekevät päivittäin. Täällä sanottiin, että voi olla lapsia, joilla on joku tietty vamma esimerkiksi henkisesti jälkeen jääneitä verrattuna muihin. He tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa, psykiatrista hoitoa. Ei sitä voida säännellä lainsäädännöllä heidän pääsyään videopelien pariin, että sitten kielletään videopelit Euroopan laajuisesti, jotta näiden lasten ongelmat ratkaistaisiin, on vähän järjetöntä. Ei sitä voida valvoa valtion viranomaisten kautta muutenkaan. Pelithän saadaan internetistä. Asiantuntijat eilen sanoivat, että videopelit eivät aiheuta minkäänlaista riippuvuutta, mutta eräänlaista, eräänlaisia pakkomielteitä. Eli esimerkiksi jos katsoo koko illan televisiota, niin sekään ei välttämättä heti ole riippuvuutta, mutta kuitenkin pakkomielteenomaista. omaista käyttäytymistä, liiallista liioittelua liioiteltua käyttäytymistä. Ja sitten ihan lopuksi haluaisin sanoa vielä erään asian. Minuakin usein yllättää se, tämä uusi peli Vii, jonka haluaisin mainittaa, sen kanssa voi liikkua, voi hiihtää, pelata pelejä ja niin poispäin ja liikkua samalla kun pelaa ja minäkin käytän sitä säännöllisesti. No niin, ja sitten vielä tarkistus jättömäärä aika 26. ensin. Okay, you said the deadline. Niin totesit, että määräaika tarkistuksella on se mikä on ja sitten loput tosiasiat ovat, että 10. päivä helmikuuta tarkistuksia tarkastetaan ja seuraavaksi äänestetään valiokunnassa ja täysistunto se tulee maaliskuun ensimmäisen istuntoon. Ja nyt kiirehdimme seuraavaan kohtaan. Herra Newton Dunn saa puheenvuoron, mutta pyydän näkemystä, sopiko, jos me lykkäämme keskustelun Haberin mietinnöstä esikaupalliset hankinnat huomisaamuun. Hyväksyttekö sen, koska meillä ei todellakaan ole aikaa kaikki aita varten. Minä tulksin tämän niin, että hyväksytte esitykseni. Herra Newton Dan, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Olen todella hämmästynyt siitä, että valiokunta on vielä täällä ja varsinkin kaikki parhaat jäsenet. Kukaan ei ilmeisesti ole tästä eri mieltä. Um, I, I presented a, a... Olen esitellyt lausunto äh, luonnoksen, sitä ei ehkä ole kaikilla kielillä vielä jaossa, mutta haluan kiittää kuitenkin sihteeristöä siitä, että se on tehnyt todella paljon työtä ja se todella yksityiskohtaisesti minua tässä auttoi, että kaikki luvut tulivat oikein. Ja tässä oikeastaan kaikki, mitä haluan sanoa kollegoille, on se, että toivon mukaan hyväksytte nämä ehdotuksemme. Kysymys on budjettivalvontavaliokunnan lausuntoluonnoksesta. Haluatteko tehdä sitten jotakin muita ehdotuksia? Yes. Hasse Ferreira next, please. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. Um, our position as uh, a group, it was Gabriel Cretu. Who... Meidän kantamme on se, no Gabriel Cretu enemminkin seurasi tätä aihetta. Minulla on kuitenkin vähän kokemusta, koska olen kaksi vuotta ollut talousarjan valvintovaliokunnassa. Kannatamme nyt on yleistä kantaa ja ehdotuksia, mutta me haluaisimme tehdä selväksi sen, että tämä 55 prosentin aste tähän budjettikohtaan tullikohtaan ei ole riittävä. Haluamme paremmin ymmärtää, ehkä voisimme saada selityksen tästä, miksi, miksi näin oli. Jotkut muutokset, joita on ollut komission ja jopa parlamentin kantoin, esimerkiksi tämä Marian Taissanin mietintö, niilläkin voisi olla tämä vaikutus eri budjettikohdissa. Nämä luvut voidaan ottaa huomioon vain vuodelle 2008, mutta me tässä keskustelussa keskitymme vuoteen 2007 ja tämä 77 prosentin aste kuluttajansuojaohjelmille alennettiin muina vuosina. Komission mukaan ja New ja Newton, Newton Dunn on tässä hyvin varovainen siis tämä on siis komission kanta. Voisiko komissio hiukan tehdä selventää tätä, koska me keskustelemme aina siitä, että meidän täytyisi leikata budjettia eri kohdista ja sitten me emme käytä koko budjettia. Me olemme 45 prosenttia äänestetty budjetin alla ja sitten nämä 77 ja 23 prosenttia. No, ongelma tässä ei ole 23 prosentin ero, se on alhaisempi kuin edellisinä vuosina. Ja sitten haluaisin, että voisiko komissio tai esittelijä selvittää tämän, mutta meidän kollegamme Newton Dunn oli erittäin viisas, sanoi, että komission mukaan. Ja jos meillä on aikaa tässä kokouksessa, niin olisi hyvä, jos komissio voisi tämän selvittää, koska minä olen nähnyt hiukan liikehdintää tällä alalla ja pelkään pahoin, että tilanne voisi pahentua toisina vuosina. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Ryle lyhyesti. Vain yksi lause. Pyytäisin, että herra Newton Dunn kiinnittäisi Madame Fortune huomion siihen, että 27 tullin budjettikohta ei ole käytetty täysin. Olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa, että komission pitäisi eh, meille tätä selvittää, mutta toivottavasti eh, tai silloin kun edustaja Fortu on paikalla, koska hän oli vastuussa tästä kohdasta ja me aina ajattelimme, että siellä on liian vähän määrärahoja käytettävissä eikä liikaa. Um, Haluaako komissio kommentoida verotuskysymystä? Okay. Thank you for the, uh, uh, Kiitoksia puheenvuorosta. Voi vain puhua tullista. Okay. For the customs. Tulleista. Okay. Thank you. I can... Okei, okay, kiitoksia. Voin vain puhua maksuismäärärahoista tulleivan 14.04 kohdasta. Siellä on ollut alikäyttöä jo pitkään, se on ollut ongelma johtuen vaikeuksista, että ei ole pystytty ennakoimaan maksutarvetta tiettynä vuonna. Enemmistö sopimuksista liittyvät pitkän aikavälin IT-sopimuksiin. Suurin osa sopimuksista liittyy palveluihin, joita pyynnöstä toimitetaan, ja siksi on vaikea arvioida suunnitelmia ja niiden rahoitus on vaikea. Tämä selittää tältä vuodelta alemman käytön maksumäärärahoissa tulessa. Execution rates is... Käyttöaste on paljon korkeampi 2008 8, joo. 97 prosenttia maksumäärärahoista. Ja se johtui siitä, että meillä on tiukemmat käsitykset maksumäärärahojen tarpeista. Se on johtanut siihen, että kuilu on kuroutunut umpeen uh, verrattuna siihen, mitkä ovat todelliset tarpeet ja mitkä ovat käytetyt varat. Mr. Newton Dunn. Herra Newton Dunn, haluatteko palata asiaan? Thank you very much. Joo, kiitoksia. Lyhyesti, mutta hyvin täydellinen keskustelu. Kiitos kollegoille totesi Rova Rylle, että hän on aivan oikeassa, että siellä on ollut alikäytöstä. Hän on kyse nyt vuodesta 2007, eikä sille enää voida paljon tehdä. Se on ollut ja mennyttä. Me vain kommentoimme, että me halua sen toistuvan. Hyvä, että komissio sanoi, että 2008, joka on saatettu päätökseen, mutta ei ole vielä raportoitu, että se oli parempi tulokseltaan, mutta kuitenkin valiokunnan pitäisi mielestäni ottaa tämä esille, että me huosin, huomasimme, että se oli 27 hyvin alhainen taso, toivottavasti ei toistu sitten. Thank you very much. The deadline for a... Kiitoksia. Tarkistustietojen määräaika on 30. tammikuuta. Tarkistuksia tarkastellaan ja mm, tästä äänestetään 10. helmikuuta valiokunnassa Kontissa 16.3. ja sitten täysistunnossa viikolla 17 äänestetään. Kuten sovimme, hyppäämme Harperin mietinnön yli ja menemme seuraavaan mietintöön elintarvikkeita koskevien tietojen aset, antaminen kuluttajille. Esittelijä on Bernadette Vernio. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin, koska en kaikkia kollegoja olen Näen, nyt toivotan hyvää uutta vuotta kaikille. Toivottavasti voimme jatkaa samalla linjalla. Me tiedämme, mitä rakentamista olemme tehneet myös ja teemme vielä ennen vaaleja. Tämähän on tärkeä aihe. Minulla on ollut täällä paljon tarkistuksia. Se osoittaa, että edustajat ovat kiinnostuneita kuluttajasuojasta. Tämähän on komission teksti, joka sitä paitsi ottaa esille myönteisiä seikkoja, varsinkin kuluttajille tiedottamisessa. Siellä on kaksi akselia. Ensinnäkin yleiset velvoitteet merkinnöissä elintarvikkeissa ja sitten muut lisämerkinnät. Ennen kaikkea siinä pyritään yhdistämään erityyppiset tekstit yhteen kattavaan tekstiin, jotta se on helpommin ymmärrettävissä. Ja kun tiedämme, että ylipaino on yhä kasvava ongelma Euroopassa. Ja kansalaiset ovat yhä enemmän huolestuneita tiettyjen tuotteiden laadusta. On keskeistä, että kuluttajat saavat kaiken välttämättömän tiedon terveyden takaamiseksi. Siksi uskon, että olette varmasti hyvin ymmärtäneet tämän aiheen, kun täällä oli 200 tarkistusta tullut, se osoittaa, miten tärkeä tämä teema on. No niin, kun ajatellaan, että näin paljon tarkistuksia on tullut, niin siksi minä olen pyytänyt, että lykkäämme äänestystä, kun meillä on lomat olleet, vuosi vaihtui eikä meillä ole ollut aikaa tavata toisiamme. Siksi mielestäni on erittäin tärkeää, että me voisimme uudelleen keskustella tästä ja ehkä pienessä kokouksessa miettiä, mitä on tehtävissä. Nimittäin kun mietin kaikkia tarkistuksia yksitellen, olen pannut merkille, että minä voin joidenkin teidän kanssanne, varsinkin varjosittelijan herra Hiiton Harrisin kanssa kompromisseja, jotka olisivat mielenkiintoisia. Monissa tarkistuksissa uskon, että äänestys olisi selkeämpi, jos pystyisimme tekemään kompromisseja. Ehkäpä jotain ristiriitojakin poistaa, jota keskuudessamme nyt on. Joka tapauksessa minä haluaisin nyt täsmentää vielä sikäli, että, että me hyviä osia komission ruvetaan poistamaan, näin kun meillä on enemmän aikaa, voimme myös keskustella maatalousvaliokunnan kanssa enemmän, koska sekin on lykännyt äänestystään. Hekin tarvitsevat aikaa keskustelulle. Voimme keskustella itse komission kanssa, joka sekin on lykännyt. Ja valiokuntakin on lykännyt määräaikojaan. Olin hämmästynyt sen sijaan, että samassa ryhmässä olen pahoillani, että sen sanon teille, vaikka Hiiton Härisen kanssa varmasti löydämme kompromisseja, hyvä niin, mutta minuun teki vaikutuksen, että tuli tarkistuksia niin paljon joistakin osin teidän ryhmäänne ja samalta henkilöiltä, jotka menevät pelkästään teollisuuden suuntaan ilman, että tätä huomioon ollenkaan vähimmässäkään määrin kuluttajien etunäkökohtia oli sitten kyse tiedottamisesta, turvallisuudesta tai terveydestä. Tällä asetuksella on merkittäviä seurauksia myös tuottajille, minä uskon, että me voimme kyllä saada aikaan tasapainosta kompromisseja täytäntöpanostakin jopa poikkeuksista. Poikkeuksista alkoholijuomissa moni ryhmä on esittänyt oikeastaan samoja tarkistuksia. Ja uskon, että sielläkin on löydettävissä kompromisseja. Ajattelen Tubbonin, Furtuun, Hiton Harrisin, Birkin tarkistuksia alkoholijuomista. Siellä alkoholipitoisuudesta viittauksia, erityismääräyksiä. No, ehkä voimme määräyksistä keskustella. Minä olisin kolmen vuoden puolesta, toiset viiden vuoden puolesta, mutta siitä voimme keskustella vielä yhdessä. Voisimme joustavoittaa näiden tuotteiden kohdalla toimenpiteet, että alkoholituotteessa tulisi poikkeuksia. Se, joka liittyy puolestaan ei-pakattuihin tuotteisiin, tässäkin merkinnöistä olen valmis keskustelemaan, olen tehnyt itse esityksiä, mutta en ole tässä lyönyt kantani lukkoon, enkä ole mitään aitoja asettanut ajatukselleni. Niin olen valmis keskustelemaan tästä, että löydetään tasapainoisimpia ratkaisuja, että voidaan suojella tuottajia, valmistajia, kuluttajia, että hekin saavat tietoja kuitenkin otetaan huomioon myös ympäristörajoitukset se ei ole helppoa. Sitten ravintotietoista ja merkinnöistä. Minusta meillä oli jo hyvä kompromissi, kun meillä on värimerkintöjä tai sitten pelkästään päivittäisannoksista tietoja, vaikkakin pidän tästä ajatuksesta, olen valmis keskustelemaan kyllä eri muodoista, olipa kyse sitten niistä tiedoista, joita täytyy olla paketin etuosassa tai minkälainen se merkintä on, osuus esimerkiksi grammoina. Meidän täytyy vielä määritellä ehkä vielä tätä käsitettä, mitä tarkoitetaan alkuperämaalla ja lähdemaasta. Se voi olla monimutkaista, mukaan lukien myös se, miten se muotoillaan merkinnöissä. No minä uskon, että tämä asetusehdotus on askel eteenpäin, selvästi. Äänestykseen mennessä ehkä voimme sitä vielä parantaa se, mikä edustaa kuluttajan etua, kuitenkin ottaen huomioon myös tuottajien näkemyksetkin, niin totta kai huomioon kaikki tarkistukset, jotka menevät roittovan suuntaan. Hän on ehkä lähtenyt allergeeneista, gluteenista. Schaldemause, Krister, Schaldemause on myös, myös ottanut esille Transrasvat olivat sitten teollisia tai luontaisia. Se on mielestäni tärkeä kysymys. Noin puoli tuntia sitten, kaikki on englanniksi enkä ole siihen tutustunut, mutta sain tutkimuksen, jonka komissio on tehnyt. Se liittyy näiden rasvojen vaaroihin. Luin sen kursorisesti läpi ja on osoitettu, että lääketieteellisesti on hyvin vaarallista terveydelle, kun ajatellaan varsinkin sydänverisuonitauteja, ehkä myös on rintasyövän kohdalla ongelmia. Meidän täytyy siinä miettiä kompromisseja. Sen sijaan meidän täytyy miettiä myös joidenkin tekstiosien poistamista. Siinä on mukana myös paljon elintarvikeyrityksiä suuriakin, jotka ovat osoittaneet sormellaan jotain järjestöjä, vaikka ne ovat hyvin vastuullisia – ja joillakin teollisuuden aloilla on vastuunsa myös joidenkin sairauksien esiintyvyydessä. Ja en tiedä, voimmeko tähän suuntaan mennä, mitä on esitetty, kun ajatellaan kansalaisten terveyttä. Se on vaarallista myös meidän uskottavuutemme kannalta. Kiitoksia kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän ja tehneet tarkistuksia. Menivätkö sitten minun kantani suuntaan tai ei, mutta joka tapauksessa tekstin parantamiseksi. Thank you the for... Kiitoksia. Nyt annan varjoesittelylle puheenvuoron edustaja Heaton Harris. Uh, thank you, Madam President, and I... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiitän esittelijää siitä, että äänestystä lykättiin, koska ehkä olemme nyt näissä kompromisseissa puolimatkassa. En ole vielä keskustellut hänen kanssaan kasvatkain sähköpostitse kyllä niin, että työtä on vielä jäljellä. Kiitokset tästä lykkäyksestä. Olen samaa mieltä kanssanne. Voimme varmasti päästä sopuun monissa kysymyksissä tässä asiassa. Tuntuu vähän siltä, että olette kiinnostuneet herra Garrisin tarkistuksista. No osa niistä on ihan ok ja varmasti pystymme löytämään kompromissin tavan, jolla saamme osan niistä mukaan. Minä myönnän, että en täysin ymmärrä joitakin äh, joitakin seikkoja tässä asiassa, mitä nyt olemme tässä tekemässä, ja kamppailen sen puolesta, että ymmärtäisin tämän. Mielelläni saan hyviä neuvoja muilta ihmisiltä, ja ehkäpä on hyvä etu siinä, että on suuressa ryhmässä herra Carrisin kanssa. Minä odotan sitä, että minun äh, poliittinen ryhmä niin ei aiheuta liikaa päävaivaa muille pienemmille ryhmille tältä osin. Näistä eri kohdista, joista voimme olla ehkä samaa mieltä tai eri mieltäkin, tai sopia, että olemme samaa mieltä, niin otetaan nyt nämä isot ensiksi. Nämä liikennevalot vai päivittäinen suositeltu saanti? päivittäinen suositeltu saanti. Tässä valikunnassa oltaan pitkälti sitä mieltä varmasti, että sen suurimmat Turunsa ihmisistä ymmärtää sitten tämä 100 grammaa keskustelu, tämä on kiinnostava keskustelu. Jotkut yritykset ää, ää, antavat tiedot sekä 100 grammaisena että prosenttiosuuksina, niin että tästä voidaan vielä käydä myöskin kiinnostavaa keskustelua. Sitten mitä laitetaan etupuolelle, mitä, ää, mitä taas sitten laitetaan sitten muualle ja monet organisaatiot lobbaavat sen puolesta, että pitäisi laittaa niin paljon siihen etupuolelle, ettei mitään pakettia pakkausta enää olisikaan, koska ei olisi enää tilaa mihinkään muuhun, niin että on mielenkiintoista nähdä, mihin tässä pääsemme. Ja tietysti sitten keskustelu myöskin siitä, onko kysymys kilojouleista vai kilokaloreista vai mistä kilojutusta nyt sitten tulee olemaan kysymys, miten energiamäärät siellä ilmoitetaan minä erityisesti olen vakuuttunut siitä, että pääsemme järkevään kompromissiin fonttikoosta. En voinut uskoa sitä, että olemme keskustelleet tästä niin pitkään. Emme vieläkään ole päässeet lopputulokseen, mutta olen vakuuttunut siitä, että ei, tässä ei ole mitään politiikkaa takana, vaan kaikki riippuu siitä, että saadaan järkevä ehdotus, että kuluttajat ymmärtävät, että se on luettavaa, Äh, äh, sen on joka tapauksessa oltava kuitenkin järkevä asia ja varmasti kaikki olemme samaa mieltä äh, siitä, että komission kertomuksessa asia ei ollut ihan kohdallaan ja varmasti voimme muuttaa sitä niin, että asia on kunnossa. Ainoa ryhmä, joka on lobannut komission kertomuksen puolesta tässä yhteydessä on Euroopan kuluttaja suojajärjestöjä, kun olin puhunut sitten muiden kuluttajajärjestöjen kanssa jäsenvaltiossa, niin mietinpä, tai en tiedä, päättivätkö he sitten jo aikaisemmin tämän asian lobbaamisen puolesta, ai äiti soittaa anteeksi. Hän vain siellä tiedustelee, minkälainen ruokavalio minulla on, ja ehkä hänen pitäisi vähän useammin soitella. No varmasti pääsemme kompromissiin, joka sopii kaikille fontti koon ja sen luettavuuden suhteen. Sitten ainesosien ilmoittaminen, luettelot, kansalliset näkemykset. Varmasti tästäkin pääsemme sopimukseen. Kaikki on varmasti samaa mieltä siitä, että tässä parlamentissa pitäisi olla sananvaltaa niihin muutoksiin, joita tähän lainsäädäntöön tehdään. Tätä ei saa jättää vain komissiolle tulevaisuudessa. Olen vakuuttunut siitä, että yhdessä voimme tämän asian järjestää, mutta kyllä tämä vielä työsarka antaa. Ja itse asiassa Strasbourgissa samassa hotellissa sillä majailemme, joten ehkäpä siellä voimme lyödä viisat päämme yhteen. Okay, speaking on diets, I think it was Winston. Kun täällä puhutaan ruokavaliot, niin kai Winston Churchill sanoi, että hän on syönyt sanansa niin monta kertaa, että silloin hänen, hänen ruokavaliosta on tullut epäterveellinen. No niin, herra GB. Ja muistutan teitä kaikkia siitä, että meidän täytyy päättää tämä kokous 10 minuutin kuluttua. Kiitoksia oikein paljon. Puhun lyhyesti ja onnittelen esittelijää. Olemme menossa mielestäni hyvään suuntaan. Näistä elintarvikemerkinnöistä minä kannatan, että laitetaan nämä kuusi ivenainetta etupuolelle, jota komissio kannatti. Sen komissio on kuullut kaikkia sidosryhmiä, sen pitäisi luoda sitovat säännöt. Näiden pitäisi olla käytössä ennen eh, lainsäädännön voimaan astumista ja olen tästä tehnyt jo tarkistuksen ja olen nähnyt jo paljon ehdotuksia, kuinka me voimme ratkaista tämän kriisin. Kansalliset määräykset. Olen tavannut useita toimijoita ja olen vielä sitä mieltä, että jos me haluamme koherenttia, yksinkertaista ja yhteistä lainsäädäntöä Euroopan unionissa, niin sitten meidän ei pitäisi hyväksyä kansallisia määräyksiä. Alkoholijuomat vedän pois tarkistukseni alkoholijuomista ja ensimmäisessä vaiheessa olisin halunnut ehdottaa, että määräaikaisi viisi vuotta komissiolle aikaa tehdä ehdotus, mutta tuen nyt esittelijää kolmen vuoden suhteen. Alkuperämaa pitäisi määritellä, e, jos tätä ei ilmoiteta, niin se saattaa johtaa harhaan kuluttajaa. E, mielestäni ongelmallista ja joskus epärelevanttia, että sen sijaan, että laittaisiin alkuperämaa e, kaikkiin, kaikista aineista, joita ruoassa on, niin laitettaisiin sinne vain sen aineisoshan alkuperämaa, joka on yli 50 prosenttia tästä tuotteesta. Edustaja Schwab. Äh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti koska herra Karas ei voinut olla täällä paikalla, niin hän pyysi minua, että en ainoastaan Christopher Heaton Harrisin puolesta, jota kyllä kaipaisin, jos hän ryhmästä lähtisi, vaan myös Rova Verniolle, joka tämän mietinnön on luonut selittää viisi asiaa. Ensinnäkin Karasin ajatus tästä fonttikoosta perustuu siihen, että tietojen täytyy pystyä olemaan hyvin luettavissa, mutta luettavuus ei riipu pelkästään fonttikoosta. E, ja toinen kysymys, kansalliset järjestelmät. Jos jätämme oven auki kansallisille järjestelmille, niin tilanteesta tulee monimutkainen kuluttajille ja kallis tuottajille. Me tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun, tästä ollaan yhtä mieltä, mitä tulee e, ravintoarvo ilmoituksiin. Kollega Heaton Harris sanoi jo kaikki. Sitten nämä alkuperämää ilmoitukset, joista täällä jo puhuttu, niin ovat herra Karaksen mielestä ongelmallisia, koska se, että kaikkien ainesosien alkuperämää ilmoitettaisiin, tämä saattaisi johtaa groteskiin tilanteeseen, koska kaikki alku, ainesosat eivät välttämättä voi tulla samasta maasta, eivät myöskään Itävallasta, ja siksi uskon, että voimme päästä hyvään kompromissiin. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Rova Schaldemose seuraavaksi. Kiitoksia on suuremmoista huomata, että voin olla täysin samaa mieltä Chris Hitson Harrisin kanssa. Useinkaan ei näin käy. Ehkä tarvitaan enemmän aikaa, että päästään yksimielisyyteen ihan kaikista asioista ja tarkistuksista sitä täytyy vielä työstää. Yksi kommentti vain. Mielestäni on erittäin tärkeää, että kun me valitsemme eri vaihtoehtojen välillä, mitä tietoja on etu- tai takapuolella, on kyse oikeastaan makuasiastakin, mikä on kuluttajan kannalta paras vaihtoehto. Mutta yksi asia on kuitenkin selkeä, nimittäin terveyskysymykset. Ajatellen myös transrasvoja. Meidän täytyy varmistaa se, että kuljettajat saavat tietoa myös proteiinista elintarvikkeissa. Jotkut ihmiset nimittäin ehkä sairastavat tautia, joka edellyttää tietoa myös elintarvikkeiden proteiinimääristä. Siksi täytyy miettiä, mikä tieto on tärkeää kuluttajan terveyden kannalta. Muuten on kyse oikeastaan siitä, mikä on kunkin mielestä tärkeää. Thank you. The last... Kiitoksia viimeisenä puhuu komission edustaja, mutta haluan sanoa yhden kommentin, kun tulin siihen ikään, että rupesin kantamaan huolta ravintotiedoista. En nyt sitä enää, koska pistekoko oli niin pientä. Herra Nikola Pulu. Eh, merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kuuntelimme suurella mielenkiinnolla keskustelua täällä valiokunnassa. Olemme myöskin tarkistelleet näitä tarkistuksia ja meillä on ollut mahdollisuus jo äh, antaa oma kantamme jo aikaisemmin ja myöskin kertoa siitä, että olemme tyytyväisiä näihin mietintöluonnoksiin, jotka ovat mielestämme hyvin rakentavia. Näin ollen Öö, olemme samaa mieltä Rovan Vernion kanssa myöskin tietyistä tarkistuksista, jotka, öö, jotka ovat kuluttajan edun vastaisia. Komissio yleisesti ottaen öö, myöskin haluaisi olla hyvin avoin tutkiessa näitä tarkistuksia, joiden tarkoituksena on paremmin ottaa huomioon elinkeinoalan intressit. Ja tietysti täytyy myöskin samalla pitää mielessä se osa tätä ehdotusta, joka tarkoitus on parantaa tiedon saantia kuluttajille. Toisaalta sitten on sellaisiakin tarkistuksia, jotka täysin vievät pohjan poskomission tavoitteelta niin, ja kysymys on tämänhetkisen järjestelmän säilyttämisestä joillakin osa-alueilla, että mitä muutoksia ei tulisi, niin tältä osin meillä on paljon epäilyksiä ja paljon varaumia äh, vaikeata hyväksyä tällaisia tarkistuksia. Olemme myöskin sitä mieltä ja haluamme onnitella teitä siitä, että olette halunneet lykätä äänestystä. Näin ehkä kompromissia tulisi lisää ja se edistäisi tämän asian etenemistä. Näin ollen olemme käytettävissänne, jos haluatte vielä lisäselvitystä joistakin aiheista. Vielä haluaisin viitata alkoholijuomiin, jotka mainitsitte tuossa. Selvästi on tendenssi käsitellä kaikki alkoholijuomat samalla tavalla ja että tulisi jotakin poikkeuksia, jotka koskisivat kaikkia tuotteita ja on olemassa näitä tällaisia alkoholilimujuomia ja komissiosta on hyvin tärkeää, että näitä alkoholituotteita ei käsitellä samalla tavalla kuin viiniä tai vaikkapa väkeviä viinoja niihin liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Ne ovat sellaisia juomia, joissa on mukana täysin tavanomaisia juomia, joissa ei ole mitään alkoholia mukana ja joitakin toisia ainesosia taas, jotka ovat erilaisia ja joita taas suuri osa nuorista vaikkapa käyttää. Ja sitten mitä tulee näihin ei-pakattuihin tuotteisiin, niin tässä on tietysti velvoite antaa tietoa myöskin allergeeneista ja pidämme kiinni siitä, mitä Pidämme kiinni tästä myöskin lopullisessa tekstissä. Sitten on muitakin vaihtoehtoja, kuinka voitaisiin välttää äh, liialliset äh, taakat äh, toimijoille ja tältä osin haluamme näitä ehdotuksia tutkia teidän kanssanne. Vielä sitten alkuperämaasta joitakin tarkistuksia oli, joiden pohjalta komission ehdotuksesta tämä pitäisi kokonaan jättää pois. Ja tässäkin meillä olisi todella paljon varamia tämän suhteen. Olemme valmiita tutkimaan niitä keinoja, joilla voidaan joustavoittaa tätä asiaa, erityisesti elinkeinoalan edun nimissä, mutta se, että jätettäisiin kokonaan pois, että tämä, niin tämä johtaisi johonkin sellaiseen, joka varmastikin ei tuottaisi tarpeeksi informaatiota kuluttajille. Kiitokset, että tässä olivat minun kommenttini. Now we finally can... No niin, nyt voimme päättää vihdoinkin Rova Vernion. No kuulkaapa, tarvitsemme tätä aikaa. Vakuutan nyt herra Schwabille, että siellä on Karasin tarkistuksia, jotka kyllä voi huomioidakin. Ja minähän kaikki ole hävittänyt sentään. Mutta totta kai täytyy keskustella vielä Herra Hiton Harrisin esille ottamat seikat, no niistäkin keskustellaan, alkoholeista ja komission esille ottamassa seikasta voidaan uudelleen keskustella niistäkin. Olennaista on kuitenkin se, että vaikka muodot vaihtelevat, niin mietitään mitä pannaan etupuolelle, mitä takapuolelle. Allergeeneista eh, ei esipakatuissa tai esipakatuissa tuotteissa sinne täytyy säilyttää tieto kuluttajan saatavilla. Ehkä siellä on jotain merkintöjä, johdonmukaisesti siitäkin voidaan keskustella, mutta tärkeä se kuitenkin on. Mielestäni nyt tärkeää on se, että voimme löytää yksinkertaisia asioita. Täydellinen yhdenmukaistaminen, kuten jotkut ovat halunneet kaikessa jäsenvaltiossa, minä en edes kuvittele sitä. Emme näin ajattele että noin taikaiskusta siellä syntyisi. Mutta me tarvitsemme kuitenkin aikaa, että voimme logoja, värejä, merkintöjä käyttää Selvän, selkeitä merkintöjä, hel, selvästi ja helposti luettavissa olevia merkintöjä. Olen nähnyt yhden tarkistuksen, joka totesi, että se olisi pelkästään viivakoodina ja täytyy mennä jonnekin laitteeseen, jonnekin nurkkaan kaupassa. Katso, vaan 75-vuotiaista rouvaa, jolla on hankaluuksia kävellekin, että joka tuotteen kanssa menisi selittämään, mitä siellä viivakoodissa on. Sitä nyt ei voida hyväksyä tietenkään. Mielestäni tämän tyyppiset tarkistukset vihastuttivat minua. Siksi huumorin varjolla nyt vain sanon, että ei sitä voida hyväksyä. Mutta jos ajatellaan tarkistuksia tai elintarvike alaa sellaisena, niin meidän täytyy välttää, että että siellä joku peräkuluttaa jotain omaa etuajaa, niin se ei välttämättä ole kuluttajansuojan edun mukaista tai kuluttajan tiedottamisen hyväksi. Meidän täytyy vastuullistaa alaa totta kai Euroopassa. Thank, thank you very... Kiitoksia oikein paljon uskolliset. Me jatkamme huomenna aamulla samassa paikassa ja ensimmäinen puhuja huomenna aamulla on komission jäsen Vassiliu, joten tulkaahan paikalle. Kiitoksia.